Uh, good morning everyone. Hyvää huomenta. Kuten aina aivan aluksi hyväksymme nyt esityslistan. Se on teille jaettu maanantaina, ellei mitään huomautettavaa luonnokseen ole. Se katsotaan hyväksytyksi ilman muutoksia. Ensimmäisenä minun täytyy kertoa teille käynnissä olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Yes. The fifth informal trilogue on the revision of the Ensimmäinen liittyy ETS-päästökauppajärjestelmän vaiheeseen neljä. Toimielimet Äh, keskustelivat avainmuuttujista ja mandaatin muuttamisesta 6. lokakuuta järjestetyn kokouksen seurauksena. Keskityimme niihin säädöksiin, jotka tähtäävät Euroopan unionin ETS-järjestelmän vahventamiseen, hiilivuodon ehkäisemiseen. Keskustelimme paketti ja tarkastelimme erilaisia mahdollisuuksia kompromissitekstiksi huolimatta rakentavasta dialogista ja huomattavista pyrkimyksistä sekä kansalainsäätäjien että komission puolelta, jotta saavutettaisiin sopimus. Neuvottelut päättyivät päästöstandardikysymykseen. ETS-ilmailu Toisekseen oli eilinen kokous. Tämä oli toinen ja toiseksi viimeinen ETS-ilmailutrilogikokous ja me sovimme monista hyvin huomattavista asioista, kuten nykyinen poikkeus ja lentojen ähm, pidentämiseksi 31. joulukuuta 2023 vuoteen asti. Tässä myöskin määriteltiin uudelleenarvioinnin tai aikarajat 15 prosentin taso myöskin otetaan mukaan arviointiin. Tarkoituksena on saada komissio tekemään aloite, joka kasvattaisi tätä prosenttiosuutta. Suojalauseke Euroopan unionin ETS-järjestelmän ympäristöriippumattomuuteen liittyen hyväksyttiin ehm, komission anteeksi, neuvoston lopupäätelmien pohjalta toimielinten välistä sopimusta tarvittiin ICAOn toiminnan avoimuuteen ja jotta kaikki sidosryhmät tavoitettaisiin ja nämä toimet saataisiin toimeenpantua. Lopultakin ne toimeenpanosäädös päätös jätettiin auki ETS-vaiheessa neljä ja tulevan trilogiin asti johtuen siitä, että tämä kysymys on osa yleistä ETS-järjestelmän uudelleen arviointia. Tämä olivat, nämä olivat siis käynnissä olevien toimijoiden välisten neuvotteluiden tämänhetkiset tilanteet. A couple of announcements. Uh... Muutama ilmoitusasia, itse asiassa vain yksi ilmoitusasia. Täysistuntopäätöksen jälkeen taakan jako kysymyksessä ja sen palauttamisessa pakettina takaisin valiokuntaan 69 säännön mukaisesti neuvottelutiimi. Äh, minä itse tulen johtamaan jäsittelijä esittelijä edustaja Brandi, kuten myöskin varjoesittelijät tulevat osallistumaan. He ovat kaikki saaneet tämän tänään kokousasiakirjat. Meillä on myöskin 20 kielellä tänään tulkkaus. Voimme siirtyä nyt ensimmäiseen asian esityslistalla. Ää, kyseessä on vastustamissa aihe. Kyseessä toimeenpanossäädösluonnokseen koskien glyfosaatin aktiivisia ainesosia. Meillä on vastustajat tarkistuksen esittäneet selvillä. En nyt käy kaikkia läpi, sillä meillä on jonkin verran aikarajoituksia, joten antaisinkin nyt heti kanssa esittelijöille tai laatioille puheenvuoron. Pavel Plots, olkaa hyvä. Morning, Kiitoksia puheenjohtaja, oikein hyvää huomenta. Puhun tsekin kieltä, joten käyttäkääpä kuulokkeita. Haluaisin kiittää kollegoitani niin Konechna, Aikhalttia, Pediciniä ja Fredrik Reisia Olemme yhdessä esittäneet tämän vastalauseen, niin kuin puheenjohtaja tässä totesi. Se koskee komission täytäntöpanoasetusta parlamentin ja neuvoston äh, asetus vuodelta 2009 on kyseessä 1107 ja aiheena on kasvinsuojeluaineet ja niiden markkinoille saattaminen ja glyfosaatti. Komissio ehdotti, että glyfosaatille annettaisiin uudelleen lopu, lupa kymmeneksi vuodeksi. Tämä äh, äh, asiakirja on esitetty 26.6. mennessä, mutta mitä määrät enemmistö ei ole vielä saatu aikaan. Tässä ei ole mitään yllättävää, koska komissio on yrittänyt antaa tänne luvanpidennyksen yhdeksäksi vuodeksi aikaisemmin. Nyt yritetään sanoa, että sekä EFSA että EKA molemmat olisivat kannattaneet tätä lupaa, mutta tässä itse asiassa suljetaan silmät todellisuudelta. Riskinarviointikomitea totesi selkeästi, että glyfosaatti että sillä ei ole syöpää aiheuttavia vaikutuksia perustuen rajoittumisen näyttöön, mutta Yhdysvalloissa on tuomioistuin käsittely, jossa on mukana henkilöt, jotka kärsivät non-Hodgkin lymfomasta. Joitakin asiakirjoja on julkaistu, jotka ovat Monsanton asiakirjoja, ja näissä vaikuttaa siltä, että herätetään epäilyjä koskien tiettyjä tutkimuksia. Monsanton halusi olevia tutkimuksia, vaikka näitä käytettiin pohjana EFSAn omalle tutkimukselle ja EKAN arvioille, joten on selvää, että tarvitsemme tässä selkeää ja luotettavaa tietoa Täällä on myös plagiointiepäilyjä ja komissio on nyt ohittanut täysin 1,3 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista, jotka haluaisivat, että glyfosaatin käyttö kiellettäisiin. Haluaisin nyt esittää useita nykyisiä tieteellisiä todisteita. mitä olemme tehneet tutkimusta tai tarkastelleet tätä vuodesta 16 asti. Tässä on IH-syöpätapauksia, jotka johtavat eri kasvisuojeluaineiden ja tuholaismyrkkyjen käytöstä ja, ja auringon, auringon altistamisesta. Meta-analyysi on tehty 2016. Siinä käsitellään glyfosaatille altistumista ja LHC-riskistä ja Hodgkinin lymfoomasta ja leukemiasta. Nyt on myös tullut selväksi, että tietyt ei-kaupalliset tuotteet, kuten Degamba, sisältävät glyfosaattia ja ne muuttavat kehon herkkyyttä antibiooteille ja tietyille bakteereille. Ja kun glyfosaattia käytetään pieninä annoksina melkein kaikkialla. Se voi johtaa mikrobiresistenttiin ja näin ollen komissi, ja kuitenkaan komissio ei ole maininnut sitä ollenkaan. Sitten on am- amelimental phosphod aseno ja nämä muut aineet, jotka selkeästi johtavat eritrosaatien tuhoutumiseen kehossa. Komissio ei ole ottanut näitä tosiasioita huomioon. 1107 2009 asetus selkeästi osoittaa, että asetuksen toimenpiteiden on perustuttava ennaltaehkäisyyn, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä kaikki haittavaikutukset ihmisten ter- ja eläinten terveydelle. Parlamenttiin on mielestämme esitettävä toistuvasti vastalauseita, mikäli sen vaatimuksiin ei vastata. Jo vuonna 2016 pyysimme välitöntä kieltoa glyfosaatin kiellolle esimerkiksi lähelle julkisia puistoja ja leikkikenttiä. Vaadimme glyfosaatin kieltämistä kaikkialla, missä integroitu tuholaisten torjunta on riittävää edellytämme myös ähm, tämän aineen vaiheittaisen, vaiheittaista käytön lopettamista kolmen vuoden aikana. Teemme myös erityisiä suosituksia koskien mahdollisia kompromisseja. Tarvitaan siirtymäaikaa viljelijöille ja lisäksi tarvitaan riippumatonta, todella korostan vahvasti riippumatonta tutkimusta glyfosaatin osalta. Näin ei toistaiseksi ole vielä ollut, koska EFSA ja EKA ovat jälleen käyttäneet näitä samoja Monsanton tilaamia tutkimuksia ja muiden kaupallisten toimijoiden tutkimuksia. Me tarvitsemme tietenkin näitä virastoja siihen, että voimme itse hoitaa oman työmme, mutta virastojen tehtävä oma työnsä. En tietenkään edellytä, että kaikki tukevat tätä vastalausetta. Tiedän, että täällä on joitakin jäsenvaltioita, jotka tukevat glyfosaatin luvan pidentämistä kymmeneksi vuodeksi, mutta ne myös lisää valtisivat, että ei tähän tulisi mitään rajoituksia kasvinsuojeluaineena. Ja valitettavasti erityisesti yhdistynyt kuningaskunta haluaa, että glyfosaattia käytettäisiin myös satoa edeltävänä aineena. Tämä on pahin käyttö, sillä glyfosaatti on täysin kieltänyt tämän tyyppisen käytön ja myös komission heijastellut parlamentin kantaa. Sitä ei edes mainita nykyisessä päätöslauselmassa, mutta ottaen huomioon, miten jotkut jäsenvaltiot toimivat, mikäli vastalause menee läpi, me, meidän olisi ehkä vielä kerran otettava nämäkin asiat esille. En tietenkään edellytä, että komissio eh, pitää vastalausettamme validina, mutta voisiko Sante pääosasto välittää eh, tiedot, joita meillä on CEOlta ja CEOPAFilta, niin että glyfosaatin tuottajat saadaan tuomioistuimeen komission kanssa. Onko tämä se syy, miksi komissio on ehdottanut, että, komis- että lupaa pidennettäisiin taas kymmeneksi vuodeksi? Silloin vaikuttaisi siltä, että komissio ei sääntele tätä asiaa ollenkaan, vaan, vaan glyfosatin tuottajat ainoastaan. Todella toivon, että kaikki tuette tätä vastalausetta, jolla vastustetaan glyfosatin luvan pidentämistä. Seven minutes. Paljon kiitoksia. tähän meni seitsemän minuuttia. Meillä on hyvin rajattu aika, koska tämä aihe lisättiin esityslistalle tänään ja meillä on vielä äänestyksiä tulossa. Joten todellakin haluaisin pyytää, en voi tätä kommentaa, mutta pyydän, että puhutte tiivein argumentein ja mahdollisimman lyhyesti, sillä meillä on paljon puhujia, joten pyrkikää rajaamaan puheenvuorojanne. Edustaja Äh, Rasi kollegove, To, co se děje poslední roky na Evropské komisi... Oh- Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä muutaman viimeisen vuoden aikana komission toiminta glyfosaatin lupamenettelyssä on ollut kyllä aivan ennennäkemätön. Voisin sanoa suorastaan, että tämä, tämä on mielestäni vastenmielistä, tämä on aivan, aivan järkyttävää, mutta puoli vuotta sitten olisi ehkä sanonut niin ja nyt sanon vain, että tämä, olen todella kyllästynyt tähän. Asiantuntija toisensa jälkeen osoittaa glyfosaatin olevan vaarallista, mutta komissio sulkee silmänsä ja haluaa hinnalla millä hyvänsä antaa glyfosaatille käyttöluvan jättämällä täysin huomiotta todistusaineiston. Olemme kokeneet äh, Monsanto-skandaalin, Monsanton vaikutu- vaikutuksen äh, tutkimuksiin. Äh, samoin yritys on toiminut antamalla toimeksi tutkimuksia, jotka sitten on väittänyt riippumattomiksi. Yli 17 vuoden ajan yritys on tiennyt, että aine on mahdollisesti haitallinen, mutta se ei ole tehnyt yhtään mitään. Ja kaikesta tästä huolimatta komissio haluaa glyfosaatille antaa käyttöluvan jälleen kymmeneksi vuodeksi. Komissio pyrkii myös välttämään demokraattista valvontaa. Toimeenpanosäädös toimitettiin meille hyvin, hyvin myöhään, eikä meillä ollut kylliksi aikaa myöskään valmistella vastalausettamme. Komissio käyttää tätä menettelyä välttääkseen demokraattista valvontaa. Tästä syystä ehdotus tuli niin myöhässä meidän käsittelyymme. Komissio ei halua kuulla mm, meidän protestejamme, mutta siitä huolimatta valiokuntamme on pitänyt asiasta ääntä. Komission ehdotus perustuu virheelliseen tieteelliseen tietoon jota on sopeutettu teollisuuden etuja vastaavaksi. Siksi parlamentin on toimittava nyt. Komissio sulkee silmänsä äh, kansalaisaloitteilta, kansalaisten huolilta, mutta kyllä sen täytyy kuunnella yli miljoonan EU-kansalaisen ääntä, jotka ovat, jotka ovat allekirjoittaneet aloitteen glyfosaatin kieltämisestä. Jotain kuukausia sitten pyysimme komissiota tarkastelemaan lähemmin näitä Monsanto-asiakirjoja, mutta komissio ei tehnyt yhtään mitään. Tämä komission ehdotus osoittaa, että komissio välttelee totuutta ja haluan, että me todistamme, että me olemme niin kuin komissio. Yeah, thank you. Um, me... Kiitoksia. Ehkäpä lisätäkseni näihin argumentteihin, jotka tässä annettiin, kun sitä pyysitte, hyvä puheenjohtaja. Uskokseni hyvin tärkeää on se, että luonnollisesti valtavaa keskustelua äh, syöpää aiheuttavuudesta käydään tiedeyhteisössä, mutta on myöskin äärimmäisen tärkeää, että me tiedämme, että glyfosaatti todella tappaa elämää ympäristössä. Tästähän on kyse. Ei syyttä suotta glyfosaattia ole antibioottina patentoitu. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä on jotakin tunnettua EFSAn ja EKAN työssä. Ja myöskin, eikä on todennut, että vesielämälle glyfosaatti on hyvin kauan aikaa myrkyllistä. Tämä keskustelu siitä, onko tämä karsinogeenista kyllä vai ei, ähm, on yksi kysymys. Voimme sanoa, että meillä on paljon epäilyksiä ja varovaisuusperiaatteita voitaisiin soveltaa, mutta kun huomaamme, että jopa EFSA ja EKA ovat samaa mieltä siitä, että tällä on hyvin kielteisiä vaikutuksia vesielämälle, pitäisi reagoida. Ja eräät sanovat, että mitä vaihtoehtoja viljelijöille ei ole, mutta voimme osoittaa eli julkaisun tutkimuksen, että niitä on. On tietenkin totta, että viljelijät vaativat aikaa sopeutuakseen näihin. Siksi me myöskin päätöslauselmassa haluaisimme todeta, että me haluamme saattaa päätöksen sen, ettei tämän vuoden jälkeen glyfosaattia voida käyttää kuitenkin toteamme, että tarvitsemme kolmen vuoden vaihettaisen luopumisjakson niin, että ne viljelijät, jotka ovat käyttäneet tätä tuotetta, voivat pikkuhiljaa sitä luopua. Tämä on meidän Me Tiedämme, että vaihtoehtoja on. Annamme niille aikaa. Kaiken kaikkiaan kaikki tässä päätöslauselmassa on paljon järkevämpää kuin se, mitä komissio nyt ehdottaa vain kymmenen vuoden eh, pidennystä. Ja viimeinen asia, hyvä puheenjohtaja, tämä todellakin liittyy komission. Haluaisin tiedustella, miksi parlamentti ei välittömästi että komission aloitetta saanut, älkääkä sanoko, että se oli verkkosivuilla, se lähetettiin neuvostolle keskustelua varten, mutta samaan aikaan sitä ei parlamentille lähetetty. Ja tämä on todellakin jotakin, mitä komission pitäisi selittää, sillä se liittyy näihin hyvin lyhyisiin aikarajoihin, joita meillä nyt on, ja meitä kaikki tämä turhauttaa, ja teitä varmasti myöskin, hyvä puheenjohtaja. Paljon kiitoksia edustaja Eichhout ja nyt EFDD eh, e edustaja Pedicini. <coughs> Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aivan samalla linjalla kuin kollega Eichhout. Meidän näkökulmastamme me aina vastustamme kaiken tyyppisiä glyfosaattien luvan pidennyksiä, jos olisi keskusteltava siirtymäajasta, jonka kautta tällainen siirtymä voidaan tehdä, niin sen on oltava lyhyt, jos on tarpeellinen, mutta ei sen enempää. Otan huomioon kaikki, mitä täällä on jo sanottu. Tämä ansio osoittaa, kuinka heikko EU on suuren monikansallisen yrityksen edessä, mutta se osoittaa myös, kun, että meidän on todella käytettävä tätä varovaisuusperiaatteita, joista niin puhumme tuolla muualla. Mutta on myös pohdittava sitä, ovatko meidän tarkastusjärjestelmämme asianmukaisia, kun ajatellaan avoimuustarvetta ja sitä, että tieteellisen tiedon ja riippumattomuuden pitäisi olla ensisijasta näissä tarkastuksissa ja valvonnassa. Tulen alueelta, jossa tuotetaan viljaa, olin siellä juuri hiljattain, ja siellä voidaan nähdä se, että glyfosaatiota käytetään ennen sadon, sadon keräämistä, sen avulla voidaan pohjoisessa tuottaa kova jyviä ja voidaan tehdä näistä tuotteista tuotteista sellaisia, ei meidän paikallinen tuotantomme pärjää kilpailussa. Tuhannet eh, yritykset, jotka tuottivat durumvehnää pastaa varten, eh, joita ei tuotettu ainoastaan Euroopan markkinoita, vaan myös vientimarkkinoita varten. Monet näistä yrityksistä ovat eh, menneet konkurssiin, eikä ne ole, eivätkä ne ole saaneet mitään sen tilalle. Nyt olemme lähteneet alkaneet tuomaan viljaa Kanadasta. Ei tällaista voida hyväksyä. Tähän liittyy todella taloudellisia näkökohtia, joita emme voi hyväksyä. Now, uh, Paljon kiitoksia. Kanssa allekirjoittaja edustaja Riis, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti, enkä halua toista kaikkia sitä, mitä kollegat ovat sanoneet aikaisemmin. Olen kanssa allekirjoittaja luonnollisesti, siksi olen samaa mieltä näissä argumenteissa. on jälleen kerran, jälleen kerran päätöslauselmissamme parlamentissa ja komissiossa on ollut käsittelyssä ja ää, äh, nyt yhteiskuulemisesta Agri-valiokunnan kanssa on noin kymmenisen päivää. Ja me olemme kolmen tunnin ajan kuulleet eri virastojen argumentteja. Emme oppineet mitään. Olemme kuulleet nämä argumentit äh, Kuulimme niitä yli kolmen vuoden ajan, EFSA ja EKA, emmekä, kuten viikko sitten sanoin, päässeet yhtään eteenpäin tällä tavoin. Ja ähm, jos minun tietoni ovat äh, oikeat, 25. päivä asiantuntijaryhmä tulee äänestämään kyllä tai ei, vai näemme sitten lykätäänkö tätä vielä jälleen kerran vuoden loppuun. Eli <clears throat> me todellakin osuu äh, yksin parlamentin tämän päätöslauselman äänestysten jälkeen tässä olisi järkevä linja. Niin monta kertaa tässä nyt on vesetty meidän työtämme ja se, mitä me ehdotamme tässä yhteydessä, siirtymäaika on järkevä ja jos katsomme komission ehdottaman 10 vuoden pidennystä, tämähän on aivan mahdoton toteuttaa nykyisessä kontekstissa. Mitä tässä sitten ehdotetaan, sillä meitähän on kaikin tavoin tässä kohdeltu ja sanotaan, että teillä on vain oikeus käyttää ääntä, mutta pidetään radikaaleina, mutta kuitenkin tässähän on kyseessä jokin niinkin vähän radikaali kuin tämä varovaisuusperiaatteen noudattaminen, niin siirtymisvaihe, kuten todettua, kolme vuotta, kolme vuotta, jotta teollisuussektorit pystyisivät pikkuhiljaa tarttumaan näihin vaihtoehtoihin, joita on käytössä, mutta ne ovat liian kalliita vielä tällä hetkellä. Ne ovat kuitenkin valmiina ja ne tekevät viljelijöille mahdolliseksi toimia. On aivan selvää, että näin on. Te, te tiedätte, että viljelijät ovat meihin yhteyksissä ja saamme kymmeniä yhteyksien ottoja viljelijöiltä, jotka kysyvät meiltä, mitä me oikein haluamme. Raunioita heidät ei tietenkään. Siksi me tätä siirtymäaikaa ehdotamme. Ja kyllä, päätän aivan nopeasti. Ja haluaisin vielä mainita ne hallitukset, jotka ovat jo asiantuntija ryhmän äänestystulosta ajatellen antaneet kantansa, Ranska ja Italiasta. Vielä yksi se seitsemäs kohta tässä päätöslauselmassa on nyt kiire antaa EFSAlle ja EKAlle eurooppalaisille virastoille, virastoille mahdollisimman paljon resursseja, kuten jo sanoin aikaisemmin kesällä, jotta he voisivat todella riippumattomat tieteelliset tutkimukset aloittaa. tämän aivan ratkaisevan tärkeää. Kiitos. Kiitoksia varjoesittelijänä. Varjoesittelijästä Madame Delay, olkaa hyvä. Oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt pidennä tätä keskustelua sen enempää. Tässä on muutamia tietenkin kiinnostavia asioita tässä vastalauseessa. Se on hyvin lähellä sitä, mistä äänestimme 18 kuukautta sitten, ei sen enempää eikä vähempää. Mutta täällä on asia, joka, joka kiinnittää huomioni tässä vastalauseessa, nimittäin, että todellakin haluamme lähettää nyt vi- toki viestin, näinhän teimme jo puolitoista vuotta sitten. Haluaisin kuitenkin muistuttaa siitäkin, että tässä on kaksi vaihtoehtoa, joko uudistaminen, uudistaminen tai luvan vetäminen pois. Tästä olemme keskustelleet, että tässä on kolmen vuoden siirtymäajassa ei ole juurikaan järkeä. Joko uudistetaan lupa tai sitten lupa vedetään pois Kyllä tässä olisi mahdollisuus työstää yhteinen kanta ryhmien välillä tästä aiheesta. Kuten monet, meistä olen sitä mieltä, että glyfosaatti ei ole mikään tarve sinänsä. Kaikki tar- aineet, joita käytämme kotitalouksissa ja maataloudessa, eivät ole viattomia tuotteita ja olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä edustaja Riis sanoi. Meidän on saatava aikaa riittävät resurssit käyttöön. Meidän on oltava täysin riippumattomia teollisuudesta Verastojamme varten. Meidän on, on voitava tehdä päätökset tietää, mistä on kysymys, ja täysin riippumattomalla tavalla. Tästä on konsensus. Kiitoksia ECR-ryhmän puolesta edustaja Göling. Yes, thank you. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti, mutta kyllä tässä nyt mielestäni hiukan täytyy aikaakin voida käyttää toimien tarkastelemiseksi. Jälleen valiokunnassa nyt puhutaan aiheesta, josta tulisi tehdä päätökset tieteellisen tiedon perusteella, mutta nyt tästäkin on taas tullut tällainen tunteita täynnä oleva asia. Meidän täytyisi suhtautua näihin asioihin suhteellisesti ja järkevästi, mutta jälleen ihmiset täällä käyttävät puheenvuoroja, jotka ovat mielipiteitä, eivätkä siis mitenkään tieteellisesti perusteltuja. Minä olen kyllä hyvin huolissani valiokunnan äm, toiminnasta. Täällä ei haluta ottaa tieteellistä tietoa huomioon. Kun puhutaan, että komissio ylittää ää, toimivaltansa, niin siitähän tässä nyt väitetään olevan kyse, mutta minä en ole nähnyt tästä mitään todisteita. Entäpä sitten varovaisuusperiaate? Varovaisuusperiaate ei tarkoita sitä, että ei saa tehdä mitään, vaan sitä, että ottaa huomioon toimensa vaikutukset ja tekee sen, mikä on suhteellisesti katsottuna oikein. Ja juuri niin mielestäni tässä nyt komissio on tehnyt. Mielestäni ei ole reilua väittää, että komissio ei ole ottanut huomioon nämä tutkimuksia. Mielestäni viime viikon kuulemisessa ilmeni, että komissio on ottanut huomioon. Aika erikoista, että kaksi ihmistä samassa salissa kuuntelee samaa puhetta ja sen perusteella tekee täysin toisestaan poikkeavat johtopäätökset. Mielestäni on epäreilua ja suhteetonta väittää, että EKFSA eivät ole tarkastelleet tutkimustietoa, mielestäni ovat ja ovat meille sitten perustelleet, miksi suosittelevat glyfosaatin luvan uudistamista kymmenellä vuodella. Sitten tässä vastalauseessa puhutaan siitä, että ehdotus ei olisi kestävä käyttödirektiivin määräysten mukainen. Kun puhutaan integroidusta Ähm, torjuntaa äh, ainehallinnosta, niin vaikuttaa siltä, että ihmiset, jotka e, e, e, ihmiset, jotka täällä puhuvat, eivät ole lukeneet edes, mistä siinä on kyse. Muuten he eivät esittäisi väitteitä niin kuin esittävät. Meillä on aivan erinomainen Euroopan parlamentin äh, päätöslauselma, joka liittyy seitsemänvuotiseen luvan pidentämiseen. Mikään ei ole tämän jälkeen muuttunut, mutta silti ihmiset katsovat, että että tämä pitäisi lyhentää kolmeen vuoteen. Ei mikään ole muuttunut tuon vastikäisen päätöslauselmamme jälkeen. Mielestäni parlamentista tulee aika naurettava, kun se vaatii nyt tätä. Ja olin kyllä aika yllättynyt. Ja nyt tässä sitten sanotaan, että, että komissio kuulemma ei kuuntele kansalaisten huolia. 1,5 Kolme miljoonaa kansalaista, eli 0,82 prosenttia Euroopan kansalaisista, jotka nyt sitten tekevät ehdotuksen. Ja tämä valtava lainsäädäntömuutos pitäisi tehdä heidän sanoistaan. Anteeksi, minä olen kyllä nyt ensimmäinen henkilö, joka puhuu tässä vastaan. Täällä on puhuttu nyt puoli tuntia ja puoli tuntia on kuultu täysin toista kantaa. Three minutes. Kyllä kuitenkin puhumaan lyhyesti. Minä olen käyttänyt kolme minuuttia. 30 minuuttia on käytetty tässä aiemmin. Minä, minulla on muutama seikka vielä, jotka mielestäni tässä on sanottava. Haluaisin tukea tässä päätöslauselmasta riippumattomien tutkimusten teettämistä, kunhan ne ovat hyvän laboratoriotavan mukaisia ja kunnioittavat kansainvälisiä standardeja ja protokollaa ja katson, että lisäksi meidän täytyy toteuttaa tarkastuksia glyfosaatin käytön jälkeen, mutta mielestäni näin jo tehdäänkin ja mielestäni tätä täytyy toki vielä nostaa esiin, mutta ajatus siitä, jota ehdotuksen tukijat nyt ajavat eteenpäin, he yrittävät luoda sellaisen vaikutelman, että glyfosaatin vaikutukset ovat valtavan vahingolliset Mm, tässä puhutaan ähm, asteittaisesta luopumisesta ja jäsenvaltioiden äh, tukemisesta tässä ja vaihtoehtojen tarjoamisesta. Mm, siis ei, tässähän yritä, yritetään nyt muuttaa yhteistä maatalouspolitiikkaa eikä oteta huomioon ollenkaan kestävää käyttödirektiiviä. Eli tämä on poliittinen julkilausuma jälleen kerran ja joudumme valiokunnassa käyttämään tällaiseen valtavasti aikaa. Anteeksi nyt, että minä käytän teidän aikaanne, mutta te olette tehneet tämän ehdotuksen ja teidän velvollisuutenne on kuunnella myös meitä vastustajia. Kyllä tässä päätöslauselmassa on joitain asioita, joita voidaan, voin tukea, mutta minä silti kannatan glyfosaatin luvan uudistamista ja toivon, että jäsenvaltiot sen päätöksen tekevät. Kiitos. Paljon kiitoksia nyt muut puheenvuorot. Meillä on vielä melko paljon pyyntöjä. Edustaja Liisa, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäpä nyt yrittäisin ehkä rakentaa siltaa. Angelique Delay tässä jo viittasikin siihen, että me EPPssä emme tänään tule tätä päätöslauselmaa tukemaan, koska katsomme, että Euroopan parlamentin täytyy toimia johdonmukaisesti. Viime vuonna suurella enemmistöllä hyväksyimme päätöslauselman. Tuolloin puhuttiin seitsemästä vuodesta – ja jos tässä nyt viimeisten puolentoista vuoden aikana joku on muuttunut, niin ekan kanta ja glyfosaat, se arvioi glyfosaatin riskin suhteellisen alhaiseksi. Kuitenkin poliittiset realiteetit ovat mitkä ovat, ja nämä 1,3 miljoonaa kansalaista eivät sinänsä eh, edusta Euroopan unionin kansalaisten enemmistöä, mutta ansaitsevat eh, totta kai myös eh, ratkaisun, ja me kaikki tarvitsemme kestävän ratkaisun, mutta kolme vuotta ja selkeä luopumisaikataulu, josta nyt puhutaan, on itse asiassa Euroopan parlamentin aiempaa päätöstä vastaan ristiriidassa sen kanssa. Nyt meidän tulisi pitää kiinni aiemmasta kannastamme, sillä vastoin kuin ministerineuvosto ja jäsenvaltiot, meillä on kuitenkin kanta, eli ei kymmenen vuotta, ja tästähän sitä paitsi puoli, seitsemästä vuodesta on mennyt jo puolitoista vuotta, joten voisimme sopia viidestä vuodesta, ja mielestäni Pavel Poch on täysin täysin oikeassa. Mehän vaadimme tiukkoja sääntöjä, esimerkiksi käsittelyä juuri ennen sadonkorjuuta ei voida hyväksyä. Tällainen ei ole hyvää maatalouskäytäntöä ja se voidaan kieltää välittömästi. Ja olisin hyvin tyytyväinen, jos puolitoista vuotta sitten sovitun pohjalta ensi tiistaina Strasburgissa voisimme jälleen saada aikaan laajan konsensuksen. Ja pyytäisin, että komissio tällä kertaa nyt todella kuulisi Euroopan parlamenttia. Sitten komission täytyy tehdä ehdotus, joka ottaa huomioon Euroopan parlamentin huolet, eikä komissio sitten enää voi pitää kiinni kymmenestä vuodesta ja aika löysistä määräyksistä sen rinnalla. Ja, tak for det. Jeg skal også... Så er det Morten. Jeg øh, støtter øh, resolutionen, og jeg støtter den. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuen tätä mm, esitystä useista syistä. On tärkeää, että komissio alkaa kuuntelemaan huolenaiheita, jotka on tuotu esiin päätöslauselmassa. Täällä sanotaan, että tulkkaus puuttuu. Toivon, että suomen kielen tulkkaus menee läpi. On todella tärkeää, että komissio alkaa jo kuuntelemaan näitä huolenaiheita, joita meillä on tässä aiheessa. Aikaisemmin olemme ottaneet tähän asiaan, kuten Liisa sanoi, olemme aivan oikein puhuneet portaittaista vähentämisestä ja siihen on useita syitä, mutta komissio ei ole kuunnellut meitä ollenkaan. Olen erityisen huolissani siitä, että glyfosaattia voitaisiin käyttää myös käsittelynä ennen sadonkorjuutta. Tämä on erittäin huolestuttava. Toivomme, että saamme enemmistön päätösaseman taakse ja toivomme, että komissio kuuntelee meitä, koska politiikka tulee muuttumaan täysin glufositin osalta. Edustaja Maisner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa kaksi asiaa. Ensinnäkin mielestäni on ihan äh, todella tärkeää, niin kuin Julie Görlin sanoi, että toimimme tieteen pohjalta. Ähm, no niin, Monsanton maksamat äh, tutkimukset äh, ovat ehkä mielestämme epäilyksen alaisia, mutta on muitakin, muun muassa EFSAn ja Saksan riskitutkimuksen teettämiä tutkimuksia jonka muuten vihreä ministeri aikoinaan käynnisti, joita minä todella kuuntelen, jotka ovat samoilla linjoilla. Ja kun sitten puhutaan tästä karsinogeenisyydestä, syöpäaiheuttavuudesta, sanotaan, että vaara ei ole, mutta kyllä minun mielestäni kun puhutaan vaikkapa siitä, mitä sitten tapahtuu, kun ainetta kerääntyy vesistöihin, joten olisi hyvä kyllä, että glyfosaatille löydetään vaihtoehto. Pyysin puheenvuoroa esittääkseni argumentin, joka usein unohtuu. Kyse ei ole yksinomaan maataloudesta. Aina voi puhua siitä, minkälainen maatalous on parempaa kuin toinen. Tästä voidaan puhua. Kyse on muuten myös rautateistä. Rautateillä käytetään glyfosaattia raiteiden pitämiseksi puhtaana rikkaruohoista. SNCF Ranskan rautatiet on löytänyt vaihtoehdon, joka itse asiassa väärällä käytöllä on vieläkin toksisempi, vieläkin myrkyllisempi kuin glyfosaatti. Hannoverin alueella, josta minä tulen itse, vihreää ympäristöministerimme, maatalousministerimme äh, kielsi käytön, äh, glyfosaatin käytön äh, rautateiden puhtaaksi, tai kiskojen puhtaaksi pitämisessä, mutta sitten tämä aiheutti vaaratilanteita, koska rikkaruokakasvusta oli liikaa. Ja kyllä meidän täytyy ottaa huomioon asian eri puolet. Ongelmia on, mutta nyt glyfosaattia vastaan kampanjoidaan todella, todella voimakkaasti ja itse itseeni tosiaan tuo rautatieala otti yhteyttä. Kyse on muustakin kuin maataloudesta ja muun muassa rautatiet tarvitsevat aikaa vaihtoehtoisten aineiden löytämiseksi. Paljon kiitoksia, että toitte tämän esiin. Edustaja Grostet. Minä yritän puhua hyvin nopeasti. Paljon asioita on jo sanottu. Ja on hyvin vaikea muodostaa tässä omaa kantaansa. kuulemma kaikenlaisia mielipiteitä ja kuulemisen jälkeen olemme vielä hämmentyneempiä kuin koskaan. Luonnollisesti meillä on potentiaalisiin vaaroihin liittyvät äh, IARCn tutkimukset, mutta olipa kyseessä sitten yhdysvaltalainen, australialainen, japanilainen, kanadalainen tai mikä tahansa tutkimus, EFSA aina äm, toteaa, että tulokset ovat äh, ristiriitaisia. Meidän täytyy ottaa tässä etäisyyttä. Me haluaisimme kaikki todellakin tutkimuksia, jotka ovat riippumattomia, mutta onko niitä olemassa? Molemmin puolin epäilyksiä saattaa olla ilmassa. Minä en haluaisi vastustusta esittää, mutta kuten Peter Liise, haluaisin, että me pohjaamme vuoden 2016 ehtoihin, josta me olemme jo sopineet. Kiitoksia. kiitoksia. Edustaja Vandika. Eh, dank u wel, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan parlamentti jälleen tänään äh, voi tulla kuulluksi ja samalla välittää 1,3 äh, miljoonan kansalaisen huolenaiheen glyfosaatin kieltämiseksi. Komissio haluaa kuitenkin hinnalla millä hyvänsä säilyttää aineen markkinoilla. Komissio ei kuuntele kansalaisia eikä myöskään Euroopan parlamenttia. Komissio, komissio kuuntelee ennen kaikkea myrkynvalmistajaa Monsantoa. Jotkut kollegat ovat todenneet, että viimeisten puolentoista vuoden aikana mikään ei ole muuttunut, joten pidetään kiinni vanhasta päätöksestä, mutta puheenjohtaja, tuo ei ole totta. Viime viikolla Monsanto-asiakirjoista järjestettiin kuulemistilaisuus ja kyllä, kyllä tänä aikana paljonkin on muuttunut. Me tiedämme, että Monsanto ei luovu mistään toimista, on valmis jopa petoksiin ja petoksella tehtyihin tutkimuksiin säilyttääkseen glyfosaatin markkinoilla ja on todella vastuutonta, että komissio edelleen kuuntelee Monsantoa. Aine on vaarallinen ihmisille, eläimille, ympäristöllemme ja siksi se on saatava pois markkinoilta eh, mielestäni viimeistään kolmen vuoden kuluttua niin, että jäsenvaltiot, poliitikot ja viljelijät voivat ehtiä sopeutua tilanteeseen tämän kauden aikana. Edustaja Marse. Merci. Kiitoksia. En nyt toista sitä, mitä täällä on jo sanottu. Olen vain kuullut eh, sanottavan, että parlamentti tekisi päätöksen, mutta parlamenttihan ei päätä yhtikäs mitään. Me laadimme lausunnon äärimmäisen tärkeästä asiasta, joka huolestuttaa 1,3 miljoonaa Euroopan kansalaista. Tämä on ongelma Euroopan demokratialle. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä terveyteen liittyviä kysymyksiä. Näissä, näihin liittyy myös salainen toiminta Euroopan toimielinten ja teollisuuden lobin, lobien välillä. Kyllä tässä Euroopan eh, demokratiaa vastaan on hyökätty. Nyt on aika tullut sille, että Euroopan unioni, e että Euroopan parlamentti ei enää vapise lobien edessä, koska tulevaisuudessa meidät kyllä eh, saatetaan vastuuseen eh, aiheesta, joka saattaa olla Euroopan pahin terveysskandaali. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi komissio saa puheenvuoron. Johtaja Julie Carr. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much for... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä mahdollisuudesta ottaa kantaa täällä tähän luonnokseen ja näihin hyvin voimakkaisiin puheenvuoroihin myöskin, joita täällä tänä aamuna on esitetty. Haluaisin vain saattamme nyt kaikki saman tilanteeseen. Heinäkuussa 2017 komissio esitteli jäsenvaltioille ehdotuksen ja haluaisin viitata hyvin täsmällisesti siihen, että kyseessä on täytäntöönpano. Asiakirja sillä siis täytäntöönpannaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, jonka myös tämä talo on aikanaan hyväksynyt. Kyseessä on täytäntöönpanoasetus, jolla, jolla jatketaan glyfosaattiin lupaa kymmenellä vuodella. Keskustelimme tästä aiheesta jäsenvaltioiden kanssa viimeksi viides päivä lokakuuta. Ja nyt haluaisin selventää, että ehdot ehdotusta ei ole lähetetty neuvostolle eikä parlamentille eri aikoihin. Menettelyn mukaisesti se on vain ladattu rekisterin asianmukaisen aikaan ja se on tehty toimielinten käyttöön saataville olevaksi ja tämä on asia, joka kiinnittää paljon huomiota ja meillä on sitä varten erityinen verkkosivu, johon olemme ladanneet sekä ehdotuksen että kaikki keskustelut hyvin avoimesti aivan alusta alkaen. Joten tämä ehdotus, joka koskee glyfosaatin käytön luvan, luvan uusimista, päätyy selkeään loppupäätelmään EFSA-virastolta ja päätelmän päästiin kattavan tieteellisen arvioinnin jälkeen koskien tätä ainetta ja tämä tehtiin EU-tasolla ja siinä huomioitiin hyvin tiukat kriteerit, jotka löytyvät EUn tuholaismyrkkylainsäädännöstä. Komissio on ottanut huomioon Euroopan kemikaaliviraston arvioinnin koskien glyphosatin luokittelua ja otetaan huomioon myös nämä mahdolliset syöpää aiheuttavat ominaisuudet. Kuitenkin tämä on eri ajassa e, e, eri hetkellä tehty. Siinä oli vuonna 2016 silloin Euroopan parlamentti äänesti päätöslauselmasta, jolla jatkettaisiin seitsemällä vuodella lupaa, lupaan koska tuolloin saimme EKalta vahvistuksen siitä, että tätä ainesosaa ei pitäisi luokitella syöpää aiheuttavaksi. Nyt haluaisin todella korostaa sitä, että uudi, luvan uudistamista koskeva prosessi vastaa täysin niitä menettelyjä ja vaatimuksia, jotka jotka koskevat datan luomista ja välittämistä avoimuutta, tieteellistä arviointia. Siitä säädetään nykyisessä Euroopan unionin lainsäädännössä, josta, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet. Olemme kuulleet, että komissio ei kuuntelisi parlamenttia. Haluaisin todeta, että glyfosaattiin uudistamiseen ehdotuksessa otetaan huomioon legitimejä tekijöitä mukaan lukien päätöslauselmana huhtikuuta 2016, jolloin pyysitte uusimista seitsemäksi vuodeksi, ja myös Euroopan kansalaisaloite, joka virallisesti jätettiin komissiolle 6. lokakuuta tänä vuonna. Tästä syystä komissio ehdottaa 10 vuoden uusimista sen sijaan, että käytettäisiin maksimiaikaa 15 vuotta, joka on standardi pidennys niin, että nämä huolta aiheuttavat ja oikeutetut huolet todella pitäisi tarkistaa. Mitä tulee näihin päätöslauselman luonnoksen kohtien, haluaisin todeta, että perustuen perusteelliseen arviointiin koskien kaikkea ka- käytössä olevaa tietoa ei voida päätellä, että glyfosaatti olisi syöpää aiheuttava aine. Tämä oli riskiarviointikomitean päätelmä EKA-virastossa ja myös EFSA viranomaisen taholta ja tätä tukivat myös jäsenvaltioiden asiantuntijat. Haluaisin vielä tähän lisätä, että keskustelu tieteellistä tietoa koskien ja tieteellisiä julkaisuja koskien tänään lyhyesti ei voi mitenkään korvata kunnollista perusteellista tieteellistä prosessia. Aikaisemmin täällä oli mainittu todettu, että kahden, viraston, kahden EU-viraston lausumat, joita te valvotte, ne molemmat la, siis totesivat, että se ei ole syöpää aiheuttava aine, ja tästä on saman muolta monet muutkin virastot Euroopan sisä- ja ulkopuolella. Tässä puhutaan Kanadan, Australian, Uuden-Seelannin ja Japanin vastaavista viranomaisista. Haluaisin myös todeta, että maailman terveysjärjestö WHO elimet, jotka käsittelevät tämän tyyppisiä asioita. Siellä on yhteinen WHO on eh, kasvisuojelumerkky jäämä komitea päätyy aivan samaan päät- lopputulokseen. Eli WHO on eh, virasto IARC on eri mieltä ja on tässä kannassaan varsin yksin. Yhteenvetona aiheuttaako glyfosaatti ihmisille syöpää, niin tämän, tähän, vastaukseen, tähän annetun vastauksen pitäisi olla täysin hyväksyttäviä. Sen, tässä välillä kansalaisjärjestöt ovat pyrkineet vesittämään tieteellistä näyttöä glyfosaatin vaikutuksesta ja arvioinnista EU-ssa, erityisesti koskien EFSAn arviointia. Komissio on jatkuvasti ottanut nämä väitteet vakavasti, samoin kuin tietyt väitteistä, joita täälläkin kuultiin tänä aamuna. Olemme jatkuvasti pyytäneet moniin, molempia virastoja tutkimaan asiaa ja vastaamaan näihin esitettyihin väitteisiin. Haluaisin vahvasti korostaa, että olemme kantaneet vastuumme tässä erittäin olemme kantaneet vastuumme perusteellisesti. Kuten näette, EU-virastot julkistivat lausumat ja mukana oli myös Saksan riskinarviointikomitea ja niin, että avoimesti voitaisiin selvittää EUn kansallisuusaineiden arviointi ja erityisesti glyfosaatin arviointi. Täällä on esitetty kritiikkiä ja syytöksiä, joihin on siis selkeästi avoimella tavalla vastattu. Tieteelliset päätelmät EUn riippumattomissa virastoissa pysyvät ennallaan. Yhteenvetona komissio on sitä mieltä, että jäsenvaltioiden ehdotus perustuu uskottavaan kun perusteellisen tieteelliseen näyttöön ja se on täysin jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja EU-virastojen tarkastama eikä ole mitään perusteluja kyseenalaistaa näitä yhteenvetoja, jotka koskevat eu e glyfosaatin käyttöä. Haluaisin vielä todeta, että koska tämä prosessi ja lainsäädäntö on ollut tarkasti seurannan alla. Tulemme toimimaan täysin täytäntöpanon valtuuksemme puitteissa ehdotusta tehdessämme. Täällä on tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät avoimuuteen. Olemme sitä mieltä, että nykyjärjestelmä sellaisena kuin sitä on päättynyt, EU on päätetty lainsäätäjän taholta mahdollistaa korkean tason avoimuuden ja, e, ja EFSA on antanut käyttöön suuret määrät tietoa. Avoimuus käsitteessä käsitteen osalta haluamme olla hyvin selkeää, että tässä on tapahtunut kehitystä. Olemme nähneet sen lääke ja ympäristövirastossa aikaisemmin. Komissio käsittelee tätä näkökohtaa vielä enemmän, kun arvioiden esimerkiksi yleistä elintarvikelainsäädäntöä ja refite, arviointia koskien kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä. Puheenjohtaja kehottaa puhujaa päättämään puheenvuoronsa. Täällä main oli erityiskysymys koskien sitä, ehdot, Vastaako komissio kymmentä vuotta johtuen siitä, että yritykset uhkailisivat sitä? Ei näin ole, vaan esitämme kymmentä vuotta syystä, jotka jo selitin. Selkeä tieteellinen tulos on tässä pohjana ja otamme huomioon myös tämän talon ja Euroopan kansalaisten aloitteen huolet. Tästä syystä ehdotamme kymmentä vuotta. En aio ottaa kantaa hyvin vahvoihin puheenvuoroihin, joissa hyökättiin EUn sääntelyjärjestelmää, EUn virastoja ja komissiota vastaan. En usko, että mitään perusteita olla pahoinvoiva näiden elinten toiminnan takia tai menettelyn takia. Kyseessä on äh, käsitteet, jotka on lainsäädännössä hyväksytty. Toivon kaiken kaikkiaan, että tämä luonnos ei saa tukea. Komissio ei ole missään tapauksessa ylittänyt täytäntöpanovaltuuksiaan ja on todettava, että päätöslauselma luonnossa useissa kohdissa – mahdollisesti murentaa luottamusta EUn järjestelmään ja EUn tieteellisiin virastoihin. Molemmat ovat tehneet erittäin hyvää työtä monissa muissa asioissa haluaisin tässä viittata esimerkiksi neonikotidoini asiaan. Siinä nämä periaatteet toimivat erittäin hyvin. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Kiitos paljon. Mehän toimitamme äänestyksen tästä aiheesta vielä myöhemmin tänään. Sitten Meillä on kolme e- esitysehdotusta, jotka liittyvät vastalauseisiin. Meillä on aika kovasti kortilla, joten ehdottaisin, että onko teillä pyöristyspuheenvuoro? Puheenjohtaja, pahoittelen kun keskeytän. Äänestyksien pitäisi alkaa tiettyyn aikaan. Meillä on kaikilla muita asioita sen jälkeen. On äärettömän tärkeää pitää kiinni äänestysajoista. Ei tämä muuten käy. Um, the problem is uh, objections are foreseen to be voted. Kyllä, mutta kun ongelma on siinä, että näistä kolmesta on myös äh, tarkoitus äänestää. Jos äh, teille sopii äänestää näistä vastalauseista ilman keskustelua, niin tehdään sitten niin. Äh, totta on, että aiheesta on puhuttu monta kertaa, me tunnemme perustelut, kyllä. Ja nyt kysyisin, että kenelle teistä sopii, että äänestetään näistä GMO-vastalauseista ilman keskustelua äänet puolesta. Hyvä, vastaan. Tyhjä. Eli näin on nyt sitten sovittu. Eli nyt voimme aloittaa äänestykset. Suuret kiitokset tästä erinomaisesta ehdotuksesta, edustajat Hosteet ja kollegat, kiitoksia tuesta. Okay, so everyone has its, uh... Eli kaikilla on nyt äänestyskorttinsa varmasti ja kaikki ovat valmiit äänestämään. Siinä tapauksessa ensimmäinen äänestys liittyy vastalauseeseen glyfosaatin osalta. Koneäänestys. Äänestys on alkanut. And the vote is... Äänestys on päättynyt. And it is adopted. Hyväksytty. We vote on uh, the objection for the... Seuraavaksi toimitamme äänestyksen. Monsieur uh, Pardieu, An objection um, for the authorization. Seuraavaksi geneettisesti muunnellut soija pavut. Ja enpäs lue nyt tätä tämän enempää, ketkä kannattavat tätä vastalausetta. Ei vaan siis koneäänestys, äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi toimitamme äänestyksen. Yritetäänpä nyt pitää tämä äänitaso kohtuullisena. Seuraavaksi äänestämme vastalauseesta, joka liittyy geneettisesti muunneltuun rapsiin. Mon 88302 ja niin äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraava vastalause liittyy geneettisesti muunneltuun maissiin. 1507. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tämäkin on hyväksytty. Ja nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan äänestykseen. Tässä äänestetään työntekijöiden suojelemisesta liittyen karsinogeenisiin tai mutageenisiin vaaroihin työpaikalla. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja loppuäänestykseen toimittamme kone äänestyksenä. Äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Tämä on hylätty edustaja. Meillä on, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka äänestivät tämän asian puolesta, mutta haluaisin huomauttaa, että toista kertaa tämä valiokunta ei anna lausuntoa valtuustovaliokunnassa hyvin tärkeässä asiassa. Minusta kuitenkin vaikuttaa siltä, että olisimme voineet nämä selkeät syöpää aiheuttavat äh, aiheet huomioida tässä. Tässä on tulossa katastrofi monissa jäsenvaltioissa olisi voitu kiinnittää siihen samankaltaista huomiota kuin glyfosaattiin. Tällä hetkellä sitä vain epäillään syöpää aiheuttavaksi. Thank you. Now we move to the next, uh... Kiitoksia. Sitten siirrytään seuraavaan äänestykseen. Kyse on lausunto luonnoksesta, joka liittyy eh, Dornanon, joka saa puheenvuoron mietintöön eh, mehiläissektorista. Just. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin eh, virallisesti esittää pyynnön koskien 28, 54, 92 koskien tässä mehiläisten hoitoa käsittelyssä asiassa. So for this request to be accepted, you need support of uh, one... Tähän tarvitsette neljänneksen jäsenistä, eli 14. Kuka tukisi Dornaanon pyyntöä? Or maybe let's do it electronically. Tai ehkä tätä, tämä voi hoitaa koneellisesti. Eli kuka tukee Dornanon pyyntöä? So, The vote Äänestys on päättynyt. Hylätty. Näin ollen ei, vaan äh, sehän on äh, hyväksytty, kun saitte 18 ääntä. Tämä riitti. Tämä neljännes äänistä, eli 14 on tässä riitti. Ensimmäinen tarkistus numero yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan Alden kädet eivät nyt nousseet vielä. Mikäs tämä olikaan? Yhdeksän, yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti varmuuden vuoksi. Minä en nyt ole aivan varma tuloksesta. Äänestys päättyy. No, hyväksyttiin. Tämä oli hämmentävää 56-4 äänin. Minä luulin, että vastaan niitä enemmän. No niin, tarkistus kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty.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 tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentä neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää Kädet eivät nyt nousseet. 26 siis puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Jotkut tästä nyt raukeavat. Joten tarkistus 28. Siitä oli se nimenhuutoäänestys, jota esittelijä pyysi. Eli koneäänestys 28. Äänestys on alkanut. And the vote is closed. Adopted. Hyväksytty sitten 37 puolesta vastaan. 37 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 40. 40. 40 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toistetaan vielä tuo 44 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tuo 46. Äänestys on alkanut. Päättynyt hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51. Ei vaan... Haluaisitko 47 vielä tarkistaa? No tehdään niin. Eli 47 vielä koneäänestys. you understand now. Thank you very much. It's uh, closed and it is adopted. Tämä oli hyväksytty. puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 54 nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa 64 koneellisesti. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. No ei vaan, tarkistetaanpa vielä, vielä tuo viimeinen. 69 äänestys on alkanut. Luulen, että enemmistö tuossa muuttui. Äänestys on päättynyt. On se hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan, hyvä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta ei vaan sehän raukeaa. 75 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 80 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 82 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 91, silmä 91 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 92, nimenhuutoäänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. En nähnyt EPPn ääniä lainkaan. 99 vielä kerran puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Olen edelleen epävarma. Koneäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. On se hyväksytty. Tarkistus 100. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 101 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 102 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys toimitaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. And it is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Now we vote. No, we finished the Oh, we finished the votes. Ja näin äh, Äänestykset tulivatkin jo toimitettua. Suuret kiitokset yhteistyöstä, kollegat. Okay. I would invite those interested. No niin, ja nyt pyytäisin, että ne, jotka ovat kiinnostuneita seuraavasta esityslistan kohdasta, asettautuisivat aloilleen, jotta voimme käynnistää keskustelun. Eli nyt keskustelemme eh, komission kanssa ICAON Korsia eh, tilanteesta, miten se on tässä kehittynyt we uh, have uh, invited from the Commission uh, to this, we've been inviting eh, Olemme pyytäneet komission tosiaan keskustelemaan kanssamme Korsiasta kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmästä. Eh, paikalla eh, ovat johtajat liikennepääosastolta ja muuten, joten nyt annan sitten puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Thank you. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta kertoa tämän valiokunnan jäsenille nykytilanteesta koskien ICAon niin sanottua korsia järjestelmää, eli kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmää. Ovallana puheenjohtaja halusin lyhyesti kertoa myös ICA on viime viikon konferenssista Mexico Cityssä. Aiheena oli lentoliikenteen kestävät polttoaineet. Pääsen tähän esitykseni loppupuolella. Korsia tullaan täytäntöön panoimaan ICAON standardeja ja suosituksia suunniteltujen käytäntöjen eli SARPSien kautta niin kuin niitä kutsutaan. Korsiaa kehitetään jatkuvasti ja se ei ole valmis ennen kuin kesäkuussa 2018. Ja silloin astuvat voimaan nämä sarpit, nämä standardit ja suositellut käytännöt ja tukeva informaatio vasta alkaen vuonna 2019. Jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti osallistua Karsian kesä, Korsian kesäkuuhun 2020 asti ja aina joka vuosi uudelleen, kunnes sitten velvoittava jakso alkaa vuonna 2027. Syyskuuhun loppuun mennessä 72 jäsenvaltiota, jotka vastaavat 87,7 prosenttia kansainvälisestä ilmailuliikenteestä, ovat ilmoittaneet pyrkimyksistään ja aikomuksistaan osallistua Korsian alusta alkaen. Tämä on parempi kattavuus, mihin, mikä olisi voitu saavuttaa, mikäli olisi sovittu pakollisesta täytäntöönpanosta, niin kuin alun perin oli tarkoitus. Euroopan parlamentti on tukenut niin sanottua kellon pysäyttämisen pidentämistä, eli että pidennettäisiin EUn ETS-järjestelmästä kolmansien maiden lentojen poissulkua. Tätä ajanjaksoa siis pidennettäisiin edelleen ja tällaista arvostettaisiin suuresti, koska sen kautta voitaisiin helpottaa jatkuvia keskusteluja Korsiasta ICAON piirissä. Eurooppa on pyrkinyt muita valtioita pidempään globaalin markkinapohjaisen mekanismiin ja Eurooppa on tehnyt tiivisti työtä pidet, pitäkseen yllä Korsian ympäristöintegriteettiä. Korsia on paras mahdollisuus, jota meillä on olla, täydentää muita toimia, jotka, joihin on ryhdytty kansainvälisellä siviiliilmailualalla, jotta voitaisiin vähentää alan päästöjä ja vaikutuksia alana, joka on Pariisin sopimuksen panosten ulkopuolella on erittäin tärkeää, että myös kansainvälisessä siviili-ilmailussa tehdään työtä, jotta päästäisiin Pariisin tavoitteisiin, jonka mukaan lämpötila nousisi korkeintaan puolitoista tai kahdella asteella ja päästäisiin myös Pariisin tavoitteeseen, joka koskee e, nollapäästöjä tämän vuosisadan puolissa välissä. Kyllä varmasti e, ala tietää, mitä sieltä odotetaan. 11, 15. syyskuuta tänä vuonna ICAON ohjausryhmän ryhmän ilmailua ja ympäristösuojelua koskeva komitea sopi Korsian pakettiluonnoksesta ja sitä suositellaan ICAON neuvoston hyväksyttäväksi. Tässä paketissa on luonnossarpit mukana sekä tukeva informaatio ja asiakirjat sekä ympäristö ympäristöä koskeva tekninen manuaali. Kyseessä on siis komitea, jonka lyhenne on CAEP, ja se on neuvoantava ikaon elin. En ole, olen siellä EUn edustaja, mutta edust, EU-main tarkkailija tosin kuitenkin annamme myös oman panoksemme keskusteluihin. E, Euroopan jäsenvaltioiden mielestä Korsia-paketti on tyydyttävä paketti. Erityisesti huomiota on Euroopan neuvotteluiden puolesta kiinnitetty kriteereihin ja kestävyyskriteerian kaiken kaikkiaan on, meillä on on kiinnitetty huomiota ympäristöpilariin, sosiaalipilariin ja talouspuoleen. Ennen kuin IKA on neuvosto neuvosto keskustelee enempää. Se saa panoksia Korsian neuvoantamalta ryhmältä ja IKA on lentosuunnistuskomitealta. IKA on neuvosto tapaa seuraavan kerran 30. lokakuuta ja, ja tapaaminen kestää 17. marraskuuta asti. On odotettu, että se tekee päätöksen korsiopaketista. Se on sitten lähetettävä jäsenvaltioihin kommentointia varten. Lopullinen hyväksyntä tapahtuisi kesäkuussa 2018 niin, että relevantit sarpit ja tuki informaatio astuvat voimaan vuoden 2019 alussa. Vuoden 2018 kuluessa ilmailuyhtiöiden on jätettävä suunnitelmat, jossa yksilöidään kuinka ne valvovat polttoaineen käyttöä ja kansalliset viranomaiset hyväksyvät nämä suunnitelmat. 2019-2020 jäsenvaltiot ovat sitoutuneet siihen, että lentoyhtiöt valvovat ja raportoivat päästöjään kansainvälisessä ilmailussa. Tämä on hyvin tiukkaa määräaikaisia edellyttää suuria ponnistuksia sekä jäsenvaltioilta että lentoyhtiöiltä myös kehittyvissä maissa, joilla välttämättä ei ole riittävää tietotaitoa ja, ja voimavaroja joita tähän tarvitaan. Mainitsen tämän, jotta ymmärtäisitte, kuinka laajaa ja globaalia työtä on tehty asian eteen jopa jäsenvaltioissa ja valtioissa, jotka eivät ole mukana vapaaehtoisessa äh, alkuvaiheessa. On mainittava, että kaikki ei ole aivan vielä valmista. Korsian kehittelyssä teknisen alan asiantuntijat tapaavat jälleen ensi viikolla Brasiliassa äh, ja keskustelevat teknisestä yksityiskohdista, joita tarvitaan eh, Korsia-pakettiin, joita tarvitaan Korsian käytännön täytäntöparo varten. Tässä keskitytään rekisterin toimintoihin, yksinkertaistettuihin valvonta- ja raportointivälineisiin pienille päästäjille ja vielä eh, kestäviin eh, lentopolttoaineihin. Huomio on lähinnä täytäntöpanossa eikä niinkään välineen suunnittelussa sinänsä varsinainen väline on jo kehitelty, mutta vielä hienosäätöä tarvitaan. Kannattaa myös mainita, että korsia tulee kehittymään e, huomioiden sääntelyn kehittyminen ja kokemukset ja uusi tieto. Ja ensimmäinen uuden tarkastelu tapahtuu vuonna 2022. Lopuksi hyvä puheenjohtaja, Mexico Cityssä viime viikolla järjestettiin toinen icao konferenssin e, vaihtoehtoisista lentopolttoaineista konferenssissa hyväksyttiin julkilausuma, joka toteaa seuraavaa. Konferenssi tunnustaa, että vaihtoehtoisten lentopolttoaineiden kestävyys on keskeistä, jotta kansainvälinen siviili-ilmailuala voi vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tämä varmistetaan sustin kestävyyskriteerien täytäntöön panemisella näihin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, kuten ICAO on sitä harkitsemassa. Konferenssissa ei validoitu mitään määrällisiä tavoitteita tulevaa vaihtoehtoisten lentopolttoaineiden käyttöä varten. Oltiin yhtä mieltä, että enemmän vielä on tehtävä eh, kestävillä ilmailupolttoaineilla on paljon potentiaalia, jotta voitaisiin vähentää kansainvälisen ilmailun päästöjä. Viime kuukausien saavutukset eh, ovat asettaneet todella näiden polttoaineiden kestävyyden kansainvälisen ilmailusektorin tulevien toimien ytimen. Kiitoksia huomiostanne ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitokset teille. Ja seuraavaksi puheenvuoro saa edustaja Köölin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitoksia Peter tästä tilannekatsauksesta. Pari kysymystä. Kaikki varmasti ymmärrämme korsian merkityksen ja sarpsien merkityksen. Pari kysymystä ja suotaan anteeksi, jos minun pitäisi tietää nämä vastaukset, mutta tällä hetkellä ehkä emme käy ICAon nettisivuilla ihan niin usein kuin pitäisi, koska kolmikantaneuvotteluja on kovin paljon ja kiirettä pitää. Eli Kysyisin näistä suosituksesta. Ovatko ne julkisesti saatavilla? Jos eivät, niin milloin ovat? Koska meillä on ollut avoimuuden suhteen aika paljon huolenaiheita, erityisesti KAEPin, mikä ilmailu- ja ympäristönsuojelukomitean suhteen. Mutta ovatko nämä suositukset siis jo saatavilla? Jos eivät, niin milloin? Sitten ehkäpä voisitte myös kun kovasti korostitte sitä, että Euroopan unionin edustajana Kaapissa huolehditte siitä, että ympäristönsuojeluulottuvuus säilyy, niin kysyisin teiltä, että mitenkä, en tiedä mm, miten tämän pystytte ilmaisemaan, mutta kuinka pitkälti olemme tilanteessa, jossa suositukset ottavat tämän ympäristöulottuvuuden todella huomioon. Siis lähinnä tässä nyt etsin tai tunnustelen hiukan sitä, että mm, kuinka, kuinka pitkälle tässä ollaan menty ja kuinka paljon työtä vielä tarvitaan. Sitten vielä yksi kysymys, koska olen saattanut ymmärtää väärin, mitä sanoitte. 2019-2020 siis äh, käynnistyy järjestelmä, joka sanoitte olevan äh, ongelma erityisesti kehitysmaille, jotka eivät ole mm, tulleet vielä mukaan, niiden lentoyhtiöiden, jotka eivät ole vielä tulleet äh, vapaaehtoisesti mukaan, niin pitääkö MRV-menettelyt ottaa niidenkin kuitenkin pakollisesti käyttöön sitten tässä vaiheessa. Edustaja Liise, kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia Peter Wieselle näistä tiedoista. Haluan vielä Adina Valeanille ja mm, Julie Görlingille tässä esittää onnittelun, niin myöhään viime yönä saatiin aikaan sopimus tästä kellon pysäyttämisehdotuksesta kyllä järkevää oli aikaan saada kompromissi nyt tässä vaiheessa ja vuoteen 2023 saakka vain Euroopan sisäiset lennot ovat mukana ETS-järjestelmässä. Ja tämän jälkeen sitten palaamme oikeastaan nykytilanteeseen, eli että jos lainsäädäntömuutosta ei tule, niin koko soveltamisala tulee voimaan. Ja vaikka haluammekin ikäolle välittää viestin hyvän tahtoisuudestamme, niin jos sopimus on ihan tyhjä täynnä eikä ota ympäristöä kunnolla huomioon, niin kyllä meidän täytyy sitten hiukan painostaakin ja todella laajentaa EU-ETS koskemaan myös lentoja kolmansista maista. Yhden asian nostaisin esiin. Haluaisin komissiolta tähän vastauksen ja tietenkin myös suuntaa neuvotteluihin. Meitä kiinnostaa kovasti offset-järjestelmän, päästöhyvitysjärjestelmän suuntaus. Kun me olemme siirtyneet ETS-järjestelmään, niin meitä, meidän täytyy nyt olla hyvin tarkkana sen suhteen, että ICA on äm, uusi järjestelmä, ei aikaansaa sellaisia ongelmia, joita meillä Euroopassa oli aiemmin, eli tällaiset tällainen huono offset-järjestelmä niin sanotusti. Ja kun puhutaan eurooppalaisista äh, lentoyhtiöistä. Ne tulevat äh, sanomaan, että emme me nyt äh, puita istuta. Muistamme keskustelun LULUCFstä, mutta sitten äh, näimmekin ICAon videon, jossa ICAO totesi, että puiden istuttaminen on se kaikkein paras tapa. Ja nyt kysyisinkin ICAlta, tai, tai kysyisin, että mitä kantaa te ICAossa ajatte, että saadaan nämä huonot hyvitykset pois pöydältä toimimattomat järjestelmät. Ja sitten koko tämä dilemma, joka meillä on. Ka- kaikkihan haluamme lentää, mutta jos tilanne jatkuu ennallaan, niin jossain vaiheessa lentoliikenteestä tulee ilmastonmuutoksen kannalta se suurin ongelmien aiheuttaja, eli emme voi jatkaa vanhaan malliin. Ja ikä on edustajilla pitäisi olla pitkän aikavälin suunnitelmaa ilmastoneutraalista lentämisestä. Tähän kuuluu tietenkin aurinko, energia, aurinkosähkö, mutta myös muuten uusiutuvat energialähteet, niiden käyttö, mutta tähän kuuluvat myös kestävät biopolttoaineet. Bas Aikhautin mietinnöstä äänestämme ensi maanantaina ja on hyvin tärkeää, että lentoliikenteessä ähm, biopolttoaineista osa varataan lentoliikenteelle. Ei voi olla, että ne kaikki varataan tieliikenteen käyttöön, jossa myös muun muassa on sähköautoja ja muitakin mahdollisuuksia ympäristön suojelemiseen. Joten mm, Bas Eichhauttin ja hänen varjoesittelijöidensä biopolttoaineen ehdotus on mielestäni hyvä, mutta kysyisin komissiota, onko komissio valmis ottamaan sen myös onkeensa, sillä jos komissio ei anna teollisuudelle kylliksi kannustimia, niin tuleeko teollisuus sitten huolehtimaan siitä, että ilmailualalla on kestäviä polttoaineita? Kiitoksia sitten edustaja Meissner. Kiitoksia. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että kun nyt asioita on viety näinkin pitkälle, niin Korsiasta tulee suuri menestys, jotta jotta Pariisin ilmastotavoitteisiin ja myöhempiin tuleviin ilmastotavoitteisiin päästään, että koko maailma on mukana. No niin, nyt sitten noin 70 prosenttia maista lähes 90 prosenttia päästöistä ovat jo vapaaehtoiselta pohjalta mukana. Hienoa. Minä olen optimisti ja uskon, että monet ovat paitsi kehittelemässä vaihtoehtoisia energi- kaikkia lähteitä lentoliikenteelle, myös kevyempiä materiaaleja. Voitaisiinko lentokoneista tehdä kevyempiä niin, että ne vaatisivat vähemmän energiaa, vähemmän polttoaineita ylipäätäänkin? Kyllähän tässä on aika monta, ää, montakin liikkuvaa osaa, joita voi vielä parantaa. Sitten konkreettinen kysymys komissiolle. Tehän sanoitte, että kyse on myös vaihtoehtoisista polttoaineista. Puhuttiinko jostain tietyistä polttoaineista? Tärkeää esimerkiksi olisi vaikkapa e-liikkuvuus ja sähköinen liikkuvuus lentokentillä. Tämä voisi saada aikaan parannusta ja sitten on puhuttu myös siitä, että muitakin tai että vaihtoehtoisia polttoainelähteitä voisi olla olemassa ja haluaisinkin kysyä, että kuinka paljon näistä on siellä keskusteltu. Kiitos. Kiitoksia ja sitten edustaja Dali. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Peter Visio tästä päivityksestä. Oikein hyvää ja, ja kerrotte myös tästä eilisestä Stop the Clock-sopimuksesta. Äh, on totta, että äh, valtiot toimivat näin ikaossa, mutta kaikki olisi toimittava. Tätä on koko ajan toistettava tässäkin valikunnassa, erityisesti silloin kun puhumme Pariisin sopimuksesta, koska mehän kaikki koko ajan korostamme sitä, että Pariisin sopimus edellyttää toimintaa kaikilta aloilta, kaikkien osapuolten on vähennettävä kasvihuonepäästöjä. Kansainvälinen ilmailu ei ole mikään poikkeus tässä, niin kuin on tehty hyvin selväksi tässä parlamentissa, mutta myös ICAOssa itsessään. Aika on tullut, ICA on itse asiassa tosi, osoittaa, että se toimii proaktiivisesti sidosryhmänä, että se voi ryhtyä näihin toimiin, jotka voidaan helposti teollisuuden puolella toteuttaa ja täytäntöönpanna ja jotka saavat aikaan positiivisia tuloksia. Kysymykseni komissiolle. On hyvä, että kuulemme näistä aloitteista ja toimista, joihin ICAO haluaa ryhtyä, mutta kuinka voimme varmistaa, että se mitä saamme ikaolta varmistaa sen, että ilmailualalla todella kehitetään kestävää tapaa, jolla voidaan pienentää sen ympäristöjalanjälkeä ja, ja osallistua globaaliin ilmastonmuutostorjuntaan. Kaikkien toimien pitää olla uskottavia ja realistisia ja niiden kautta on todella saatava muutoksia aikaan. Haluaisin komission kommentit tähän. Toinen asia, johon haluaisin komissiolta kommentteja koskee sitä, miten ICAO toimii biopolttoaineiden ostolla. Sen tavoite on 2 prosenttia biopolttoaineja vuoteen 2025. Eli ilmastosektorilla olisi ymmär- mukava ymmärtää komission näkemykset tästä asiasta. Kiitoksia. Thank you. This con- Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin sitten palataan sinne komission pariin loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos kaikille kysymyksistä. Teen parhaani vastatakseni niihin. Julie Görlingille vastaisin sitä, että ovatko asiakirjat julkisia. Kaepin asiakirjat, no eivät ole edustaja Köling ja muutkin jäsenet täällä tietävät, että viimeisten, ja viimeisten vuosien aikana tästä on puhuttu, niin Kaipilla on käytäntö, jossa se antaa asiantuntijan neuvoja neuvostolle, mutta sen pohdinnat ja asiakirjat eivät ole julkisesti saatavilla. Kuitenkin eh, Kaiphan koostuu valtioiden, mutta myös sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen edustajista ja myös teollisuuden edustajista, joten eh, osallistuja on kyllä mm, erilaisia. Ja milloinka sitten eh, tiedot tulevat julkisiksi sitten, kun SARP tulee julkiseksi, eli vasta kesällä 2018. Ja tämä on tietenkin liian myöhään, kun ajatellaan, että valtioiden ja alentoyhtiöiden täytyy valmistautua sitten raportointivelvollisuutensa täytäntöönpanemiseen. Joten luulen, että KAIP on nyt pohtimassa poikkeusta ja tarjoamassa nämä SARP-standardi ja suositeltu käytäntö tiedot julkiseksi jo ennen tätä, mutta en tiedä tarkalleen milloin. Mitä sitten tulee mm, Korsian ympäristöulottuvuuteen, integriteettiin, mm, Görling, Liise, Meissnerkin kysyivät ja Dali tästä asiasta. Ja yksi asiahan näissä hyvitysjärjestelmissä on se, että mihin nyt yritetään, niin on se, että että päästövähennykset tapahtuvat muilla aloilla kuin itse, siis jo maan päällä kuin itse sitten siellä ilmaliikenteessä ja meillä täytyy olla selkeitä ja onkin selkeät kriteerit, jotka heijastelevat ympäristön, ympäristöä ulottuvuuksia, kuten vaikkapa sitä, että meillä on toimiva laskentamalli sille, minkälaisia päästövähennyksiä eri hankkeet aikaansaavat. Meillähän on Kioton pöytäkirjassa juuri tämä Ähm, laskentamalli olemassa siitä, että kuinka monta yksikköä äh, päästövähennyksiä aiheutuu eri hankkeista ja sitten tietenkin vielä lisäarvo. Hanke ei tuo äh, mitään lisäarvoa, jos se olisi toteutunut äh, ilman tätä offset kannustintakin. Ja tähän liittyisi muun muassa vaikkapa jäljitettävyys, mitä yksikköjä ja mm, mitä hyötyä aikaan saadaan, on laskettava vain yhden kerran. On huolehdittava siitä, että kaksinkertaista hyödyn laskemista ei voi tapahtua. Eli tässä todella otetaan huomioon juuri se ympäristöhyöty, joita näistä eri toimista saadaan. Sitten edustaja Maisnerin kysymys vaihtoehtoisista polttoaineista. Korsiassa katsotaan, että jos lentoyhtiö käyttää sekoitusta, jossa, joka sisältää kestävää polttoainetta, niin sen päästöjen katsotaan vähentyneen. Ja mm, sitten on laskenta siitä, mitenkä ja tästä saa sitten hyötyä ja näin voidaan kannustaa lentoyhtiöitä käyttämään toiminnassaan lisää vaihtoehtoisia polttoaineita, kestäviä polttoaineita, joihin liittyy omat kestävyyskriteerinsä. Ja tämä on sitten taas toinen osa tätä ympäristövaikutusta. Julie Girlin kysyi siitä, että toteutuuko se. Ja tämä sisältyy kaikkiin kriteereihin, muun muassa kasvihuone, polttoaineiden kasvihuone, päästömäärät ja kriteereihin kuuluu, niin kuin varmaan voidaan olettaakin, sosiaaliset, ympäristölliset, myös sosiaaliset kriteerit, kuten vaikkapa veden kulutus, polttoainetta tuotettaessa ja niin edelleen. Eli keskitytään muuhunkin kuin päästöihin, kasvihuonekaasupäästöihin. Peter Liese esitti kysymyksen siitä, minkä kaltaisia hankkeita on hyväksytty. No Korsiassahan ei ole mitään tällaista positiivista luettelua tai negatiivista luettelua siitä, minkälaiset hankkeet ovat äh, tukikelpoisia. Niiden täytyy vain äh, täyttää nämä kriteerit ja ainoat, äh, ainoastaan ohjelmat, jotka täyttävät kriteerit, voivat sitten luoda korsia mallin puitteissa tuotteissa hyötyä. Meillä on hyvin erilaisia hankkeita. Yksi niistä muun muassa nämä kestävät lentopolttoaineet ja niiden sertifiointi. Kun ajatellaan parlamentissa tällä hetkellä käynnissä olevia vaihtoehtoisia biopolttoaineita koskevia keskusteluja, niin kyse on siis kestävistä ilmailualalla käytössä olevista polttoaineista, koska ilmailualahan on kansallisten sitoumusten ulkopuolella sen suhteen, mitä, mihin on sovittu pyrittävän Pariisin ilmastosopimuksessa, eli ei ole mitään todisteita siitä, että tämä toiminta on kestävää. Görlin kysyi, voimmeko olla varmoja siitä, että IKA tulee vähentämään päästöjään. No IKA on tietoinen siitä, että tulevina vuosina ja vuosikymmeninä siviili liikenteen päästöt tulevat lisääntymään, mutta IKAlla on mm, pyrkimyksiä hiljalleen vähentää näitä päästöjä eri toimin. Nämä toimet perustuvat kolmen pilarin. Ensinnäkin lentoliikenteen valvonnan tehostaminen, lennon johtotoiminnan tehostaminen, sitten nämä kestävät polttoaineet ja kolmanneksi hiilidioksidistandardit, eli ihan siis lentokoneteknologia, jota voidaan parantaa päästöjen vähentämiseksi. Eli nämä ovat ne kolme pää pilaria, joiden pohjalta päästöjä voidaan pitkällä aikavälillä vähentää ja korsia ei sinänsä suoranaisesti vähennä kansainvälisen lentoliikenteen päästöjä, mutta se pyrkii parantamaan tilannetta vaikkapa lisäämällä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä taikka kannustamalla tehokkaampien tai parempien lentokoneiden valmistamiseen, jotka polttoainetta polttavat vähemmän. Ja Meksikossa viime viikolla puhuttiin juuri näistä asioista ja päätettiin pikemminkin, että mm, kestäviä lentopolttoaineita rahaa pyritään kannustamaan käyttämään, mutta ei ollut sopimusta edes 2025 vuoteen asti lyhyellä aikavälillä mistään tarkoista määristä. Toivon, että tämä vastasi kysymyksiin. Kiitoksia. Sitten voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla kohta 15, joka on budjettiin valiokunnan valiokunta-aloitteinen mietintö, joka käsittelee Euroopan unionin omia varoja. Esittelemme Ivo Belet, olkaa hyvä. Thanks, uh, very... Kiitoksia puheenjohtaja. Toivon, että suurin osa kollegoista on saanut ja voinut lukeakin tämän lausunto luonnoksen. Oi, miksi lähdette? Tästä tulee oikein kiinnostavaa, sanoo puhuja vieraalle. Haluaisin todeta, että tilan puutteen takia olemme valmistelleet myös epävirallisen muistion. Se ei ole virallinen eh, Euroopan parlamentin menettelyiden kannalta. Discuss, so Anteeksi, puheenjohtaja keskeyttää. Mikäli haluatte keskustella, voisitteko poistua tuonne salin ulkopuolelle? Please. And probably my colleagues don't hear me. If you need to dis- Hyvät kollegat, jos teillä on keskusteltavaa, voisitteko poistua salista tuonne käytävän puolelle? Kiitoksia. Herra Pede. Thanks, uh, Pavel, for that. So just to mention that uh, the, the formal memo that we... Niin todella um, laadimme tällaisen epävirallisen muisteen, joka on vähän yksityiskohtaisempi kuin se, mitä tähän lausuntoluonnokseen nyt on mahtunut. Se ei, lähetettiin eilen kaikille valiokunnan jäsenille. Se pitäisi löytyä sähköpostilaatikostanne. Mehän kaikki tiedämme, että merkittäviä lisäinvestointeja tarvitaan, jotta voidaan täytän, yrittää täytäntöön pannaan Euroopan unionin prioriteetit. Tässä viittaan rajavalvontaan, maahanmuuttohallintaan, rikoksen, rikollisuuden to, to, torjuntaan, puolustuksen kehittämiseen ja niin edelleen. Tässä valiokunnassa erityisesti Tietenkin pyrimme siihen, että saadaan kestävään äh, vähän hiileisiin äh, kiertotalouteen ja, ja siihen, että päästäisiin Euroopan unioninkin myös äh, uudistuvien energialähteiden tavoitteisiin, jotta meillä kaikki tämä olisi toteutettavissa ja olisi realistista voida täytäntöönpanna kaikki nämä prioriteetit. Tarvitaan tehokkaan Euroopan budjettia, tämän tiedämme. Tarvitaan toimintaa, joka perustuu vahvoille argumenteille, jotka ovat valideja ja vahvoja. Luonnoksessamme ehdottamme, että puheena pitäisi olla konkreettiset projektit, jotka ovat konkreettisia kansalaisille ja joilla on selkeää eurooppalaista lisäarvoa. Tämä on todella se pääperiaate, jolle tämä ehdotus perustaa, perustuu ilman sitä mitä saavutuksia voidaan. tehdä. Eihän meidän pidä tyhjästä lähteä. Meillä on jo paljon materiaalia käytettävissämme. Meillä on pohdinta-asiakirja Euroopan komissiosta, joka julkaistiin juuri ennen lomia. Nyt parlamentti pohdiskelee tätä pohdinta-asiakirjaa ja laatii todella äh, sitten äh, luonnoksen äh, Albertin ja Tomasin luonnos on jo valmiina. Sitten meillä on Montin kertomus. Se on paksu asiakirja, siellä on paljon ehdotuksia ja tietenkin käytimme sitäkin inspiraation lähteenä tässäkin lausunnossa. Montin raportti on siis omien varoja koskevan korkeatason työryhmän tulos. Ympäristö- ja kestävän energian osalta on paljon hankkeita, jotka voivat tuoda eurooppalaista lisäarvoa. Niitä voitaisiin luotella monta rajat ylittävät energiainfrastruktuurit, esimerkiksi energian varastointi, energian yhteenliitettävyys, uudistuvien energioiden infrastruktuuri, vähäpäästöinen liikkuvuus ja niin edelleen näitä hankkeita on paljon ja kollegat tässä valiokunnassa tietenkin ovat niistä tietoisia. Kysymyksessä on tietenkin aina Euroopan lisäarvo. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin nyt käydä läpi ehdotuksia, jotka on mainittu tässä lausunnossa. Eli kyseessä on mahdolliset uudet maatvarat ympäristö- ja ilmailupolitiikan alalla. Tietenkin täällä keskitymme näihin aloihin. Ensinnäkin ETS, päästökauppajärjestelmä, joka on uudistuksemme e- ytimessä. Itse otamme varjoesittelijänä ETS-järjestelmän uudistuksessa nykyisen lähestymistavan mukaisesti vaiheesta neljä alkaen 2021 2030 sinne voitaisiin, tehdä, korma, voitaisiin korva merkitä hankkeita, joista saadaan EU-lisäarvoa. EU ETS oikeuksien huutokaupassa oli melkein 4 miljardia euroa, joka on tietenkin suuri summa. Ja tässä uudistetussa vaihe neljä uudistuksissa odotamme, että tulot jäsenvaltioille kasvavat. Tämä tietenkin tarjoaa mahdollisuuksia Euroopan unionille, niin että voidaan korvamerkittää vielä lisää tuloja, jotka nyt menevät jäsenvaltioille ja kansalaisille kansalliselle varainhoitoministeriölle, että niitä voitaisiin korvamerkitä EU-hankkeita varten, joilla on selkeää eurooppalaista lisäarvoa ja ilman yhteisiä ponnisteluja ne eivät onnistuisi. Tämä olisi siis ensimmäinen potentiaalinen lisätulon lähde ja uusi resurssi. Toinen ala tietenkin koskee liikennealaa, joka myös liittyy tämän valiokunnan vastuualueisiin puheenjohtajalle puhun komission ehdotuksesta toukokuulta. Ja aihe, aiheena on harmonisoida olemassa olevat kansalliset tiemaksujärjestelmät perustuen etäisyyteen ja saastumisen meillä olisi yhteisiä, yhdessä sovittuja kansallisia tienkäyttömaksuja, voit, jotka voitaisiin mahdollisesti jopa kokonaan tai osittain korvan merkitä yhteisiin eurooppalaisiin hankkeisiin. Esimerkkejä on tässä kaksi. Sisävesiväylät, olin tässä esittelijä TRAN-valiokunnassa koskien sisämaa, sisäväyläreittejä ja tietenkin myös nopean nopeat ju- junareitit voisivat lisätä turvallisuutta maanteilla. Kolmas mahdollinen uusi omavara. Enkä nyt kaikkea tässä ollenkaan luettele, koska aikaa ei ole, mutta lausunnossa tämän enemmänkin. Tämä koskee hiilin hinnattelua, se ei ole sama kuin ETS vaan siihen sen järjestelmä, johon voidaan mainita, lisätä hiilin hinnoittelua, joka koskee kuluttajan tuotteiden hiilipitoisuuden hinnoittelua. Komissio ehdotti jotenkin vuosia sitten, että kehitettäisiin samankaltainen järjestelmä, mutta se epäonnistui. Tästä syystä ehdotamme nyt tätä vaihtoehtoista järjestelmää, joka perustuu eh, tai se, se asia, joka on jo Montin raportissa ja se on ihan järkevä ja älykäs ehdotus ja olemme sen kopioineet tähän oman luonnokseemme tällaista mallia voitaisiin eh, hallinnoida arv järjestelmän kaltaisesti. Eh, ja tällä hiililisäverolla olisi se hyöty aikaisempaan komission ehdotuksen verrattuna, että, että sekä tuotu tuotanto että paikallisesti tuotettu tuotanto oli siis samalla viivalla. Kyllä tätäkin kannattaa harkita. Sitten lopuksi, en nyt puhu moraalista, mutta ehkä 50 vuoden päästä tällainen järjestelmä voitaisiin täydentää niin, että vähennettäisiin tai jopa poistetaan ALV-pohjaiset omat verot. Sitten vi- vielä mahdollinen uusi omavero voisi olla sakot, joita annetaan Euroopan unionista koskien sitä, että jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet EU-lainsäädäntöä. Nämä sakothan ovat jo nyt EUn budjetissa, mutta voisimme käyttää niitä paremmin, jos meillä olisi vaihtoehtoisia tilinpitomenettely. Tämäkin on Montin raportissa esitelty ja viittamme siihen lausunnossamme. Tässä voisimme mennä vielä yksityiskohtiin enemmän, kuin kysymykset ja vastaukset tässä myöhemmin alkavat. Hyvät kollegat ja hyvä puheenjohtaja, ehdotamme, että ei lähdettäisi sähköpohjaisten eh, ja moottoripolttoaineveron tiedenne vaikuttavat eh, loogisilta mutta me aivan eksplisiittisesti pyydämme, että emme lähde tälle tielle. Sitä on ehdotettu komission taholta aikaisemmin ja se on selkeästi jäsenvaltioissa tyrmätty. Tähän tarvitaan yksimielisyyttä neuvostossa, eikä tämä tie johda mihinkään, se ei johtanut mihinkään aikaisemmin, eikä emme usko, että näin tulevaisuudessakaan käy, joten ehdotamme, että näitä ehdotuksia ei otettaisi nyt huomioon ei tämä ole mikään veto, mutta pohdinta vain, jonka tässä lausunnossa esitämme. Kiitoksia. Ja nyt olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin. Uh, Kiitoksia sitten puhujat ja varjoesittelijät poliittisista ryhmistä. Ensimmäisenä edustaja Dali, SND. Thank you, Chair. Um, and let me start... Kiitos puheenjohtaja. Voisin uh, ensin uh, kiittää esittelijä Beletia, valmistelija Beletia. Minä korvaan täällä nyt Nikos Andriulakisin, joka on varjoesittelijämme ja haluaisin lähettää hänen terveisensä. Hän pahoittelee, että ei päässyt osallistumaan tämän päivän keskusteluun, mutta kerron nyt hänen kantansa. Euroopan unionin omat varat järjestelmän uudistaminen on hyvin, hyvin tärkeää keskustelu erityisesti ottaen huomioon tulevat keskustelut monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä myös, jotta voidaan kattaa yhdistyneen kuningaskunnan Brexitin mukanaan tuoma rahoitusvaje. Varjoesittelijämme kiittää Ivoa hänen tekstistään ja ehdotuksestaan ja olemme samalla linjalla hänen kanssaan pitkälti ja sitten voimme käydä keskusteluja joistain yksityiskohdista ja ehdotuksista vielä. Erityisesti tarvitaan huomattavasti lisää investointeja, jotta voidaan muun muassa Pariisin sopimuksen sitoumukset toteuttaa, niin Andri Lakis katsoo, että tällainen polttoaine lisämaksu voitaisiin ottaa huomioon Euroopan unionin rajoilla voitaisiin myös ottaa huomioon ympäristömaksu, jossa, joka laskettaisiin näiden tuontituotteiden hiilijalanjälkeä ja vaikutusta. Mutta todella siis yhteistyö Ivon ja muiden varjostelijoiden kanssa tulee varmasti olemaan oikein mainiota. Kiitos paljon. Kiitos Mirjam. ICR e ei ole nimittänyt varjasettelijä seuraavana Aldesta. Jäätteenmäki, olkaa hyvä. Niin. Thanks, Mr. Chair. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä keskustelusta, jossa analysoidaan mahdollisimman parhaita vaihtoehtoja, jotta voitaisiin saada omia varoja EUlle. Uskon kuitenkin, että käytännössä BKTn pohjaiset omat varat tulevat säilymään tärkeimpänä omana varana myös tulevaisuudessa. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että nämä sähkö- ja moottoripolttoaineverot varmaankin kohtaisivat liian voimakasta poliittista vastustusta. Siksi en ehdota, että sitä otettaisiin tähän omiin varoihin commonly... Esittelijä ehdottaa, A-analyysiä koskien ja kansallisesti. Uskon, että tämä olisi jäsenvaltioissa ongelmallista sellaisissa maissa, joissa etäisyydet ovat pitkiä, erityisesti kaukaisilla alueilla asuville henkilöille, joissa eh, rautateitä ja julkista liikennettä ei ole saatavilla. Kaiken kaikkiaan epäilen, että millään uusilla omilla varoilla voitaisiin tehdä loppuun Just Reture lähestymistavalla jäsenvaltiossa, joten nämä ympäristö näkökohta korostavat lähestymistavat myös ovat samoissa ongelmissa niin, että resursseja ei kuitenkaan oikeudenmukaisesti saataisiin jaettua. Thank you very much. Um, please, if you could switch off your micro. No, maybe later. <laughs> Next shadow for GUE, uh, madam. Voisitteko laittaa eh, mikrofoninne pois? Eh, Seuraavana Katarina. Sedo, eh, vážené kolegyně, kolegové, ja velmi krátce děkuji Ivo Beletovi za ten... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan muutama sana lyhyesti. Ensinnäkin haluan kiittää kollega Ivo Pelettiä, joka on tämän tekstin valmistellut. Ja kun puhutaan tulevaisuudesta mielestäni, niin samalla täytyisi katsoa menneisyyteen ja oppia menneisyydestä. jotta voidaan käyttää käytettävissä olevia voimavaroja tehokkaasti. Mielestäni nykyresurssejakin voitaisiin kyllä käyttää tehokkaammin, eikä tulisi toistaa samoja virheitä, joita on tehty menneisyydessä, sillä jos jotkut jäsenvaltiot suojelevat omia markkinoitaan, vaikka näin ei tulisikaan tehdä, vaan tulisi vaikkapa huolehtia siitä, että luovutaan hiilivoimaloista, niin sitten en tiedä kuinka pitkälle tässä päästään tulevaisuudessa, kun vielä tällä hetkelläkään ei kaikesta sovitusta ole pidetty kiinni. Ja meidän tulisi tukea korvamerkintöjä ja sitä, että tietyt varat todella käytetään tähän tarkoitukseen. Toisaalta sitten toivotamme tervetulleeksi tämän esittelijän huomioon siitä, että kun halutaan käyttää käyttää vaikkapa ETS-järjestelmää ja vastaavia järjestelmiä tehokkaammin. Ja näin voidaan sitten saada lisää tuloja. Me olemme nyt valinneet tietyn reitin ja näinhän meidän täytyisi nyt sitten jatkaa Yksi asia minulla on tässä huolen aiheena. Öö, kun ajatellaan vaikkapa ETS-järjestelmän mukanaan tuomia tuloja piireisiin hankkeisiin, ja täytyy huolehtia siitä, että nämä maat eivät sitten menetä rahaa ensi vuonna. Ja maita ei saa tulevaisuudessa rangaista sitä, että ovat ähm, huolehtineet asioista aiemmin kuin toiset. Äh, tällöin äh, mielestäni mennään kyllä aivan väärille teille, kun äh, jäsenvaltiot ovat jo tehneet jotain hyödyllistä, niin niitä ei sitten saa rangaista. Joten kiitämme teitä tekemästänne työstä ja odotamme tätä yhteistyötä työtä. Olemme hyvin iloisia siitä, että meidän valiokuntamme tekee tässä tätä työtä yhdessä budjettivaliokunnan kanssa. Eihän sillä voi olla yksinomaista toimivaltaa. Eichhout, onko Eichhout paikalla? Ei ole, hän on lähtenyt. Niin hän lähti tuossa todella aiemmin, joten ää, äh, FDD Pedicini ei ole paikalla. Sitten Puheenvuoron saa komissio. Montanio, olkaa hyvä, komissio. Yes. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Euh, de... Kiitokset äh, puheenjohtaja, kiitokset, että saan esittää muutamia äh, seikkoja tähän aiheeseen liittyen. Aiheeseen, jota esittelijä jo äh, pitkälti suurin linjoin esittelikin. Aihe on tärkeä. Muutama seikka nyt ikään kuin konteksti liittyen. Aihe on äärimmäisen vaikea. Kyse on yksimielisyyteen perustava päätöksestä ja myöskin kansallisten parlamenttien ratifiointi on välttämätöntä. Tämä on asia, jota on jo 30 vuotta yritetty muuttaa ja systemaattisesti neuvottelut aina epäonnistumatta. Se, mitä viime kerralla päätettiin ensi, edellisen monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisen yhteydessä päädyttiin siihen, että kolmen Euroopan parlamentin jäsenen, tuolla kolmen komissarin ja kolmen neuvoston nimemään jäsenen myötä muodostettiin Montin ryhmä. Se, mitä nyt yritetään uudistaa, on nimenomaan järjestelmän uudistaminen, siinä onnistuminen nyt vihdoinkin – koko budjetin rahoitusta äh, on nyt kokonaisuudessaan pyritty korostamaan ja tutkimaan. Pyritään löytämään lisäarvoa äh, hankkeille äh, ja myöskin Euroopan unionin painopistealueita pyritään niin ikään löytämään kokonaisuudessaan. Euroopan unionin budjetti ja omat varat, joilla sitä rahoitetaan, liittyy luonnollisesti Euroopan unionin poliittisten linjausten ja lisäarvokysymysten kanssa. Uusi oman, omien varojen <clears throat> hallinnointi perustuu nyt siihen, että löydetään lisäarvoa tästä kokonaisuudesta. Tämä on siis uutta ja eri ehdokkaat tehokkaat ehdotukset, joita Euroopan komissio työstää tällä hetkellä, on siis olemassa oleva asia. Niitä nimitetään niin sanotuksi vihreiksi koreiksi. Ja ympäristövaliokunnan kanta onkin tässä hengessä äärimmäisen tärkeä myöskin budjettivaliokunnan näkökulmasta. Äh, tällä hetkellä olemme vielä harkintavaiheessa. Äh, mitään äh, varsinaisia ehdokkaita ei ole vielä valittu, ehdotuksia ei ole päätetty. Joitakin mahdollisuuksia on jo mainittu, esimerkiksi Euroopan unionin tilaa luotsaavassa keskustelussa on myöskin mietitty rajakysymyksiä ja, ja, ja seikkoja, jotka olisi ehkä pitänyt ottaa myöskin huomioon aikaisemmin. Tämä kaikki on nyt mukana pohdinnassa. Euroopan, Euroopan komissio on tekemässä ehdotuksensa myöskin palautuksista Sehän kuuluu kokonaisuutena myöskin mukaan monivuotisen rahoituskehykseen. Kiitoksia komissio ja Ivo. Nyt voit saada puheenvuoron loppuhuomioitasi varten. Kiitoksia pavelia. ja kiitos erittäin rakentavista puheenvuoroista. Tässä mielestäni kyllä hyvin tulivat nämä pääasiat esiin, joista täytyy puhua, mutta pääasioista olemme kyllä samaa mieltä. Mm, panin ylös sen, mitä Mirjam Dalli sanoi. Ja todella meidän täytyy nyt tarkastella tätä edustaja Jäätemäki. Me olemme panneet merkille sen, mitä te sanoitte mahdollisista ongelmista liittyen tiemaksuihin ja pitkiin välimatkoihin. Täytyy korostaa, että meidän tarkoituksemme ei ole tehdä ehdotusta uusista pakollisista malleista, vaan pohjata tämä kansallisiin järjestelmiin, jotka jo ovat käytössä ja puhua sitten siitä, että miten voitaisiin näitä ehkä korva merkitä tulevaisuudessa. Lisäksi ähm, Jätemäki puhui ähm, sähköstä ja Ähm, polttoaineista. Näistä täytyy puhua muiden varjoesittelijöiden kanssa, mutta olemme kyllä samoilla linjoilla. Sitten Katarina Konitsna puhui erityisesti ETS-stä. Me molemmat olemme ETS-neuvotteluissa mukana, joten teemme siellä tiivistä yhteistyötä. Ja olen sataprosenttisesti samaa mieltä siitä, että pitää katsoa sitä, mitä olemme tehneet aiemmin ja todella käyttää olemassa olevia resursseja tehokkaammin. Ja ETSstä puheen ollen, niin jatketaan samalla tiellä. Ei keksitä nyt uusia järjestelmiä, kun meillä on jo järjestelmä käytössä. Ja tosiaan sitten se tosiasia, että jäsenvaltioita ei voi rankaista eh, niistä ponnisteluista, joita ne jo tähän mennessä ovat tehneet. Ja järjestelmää täytyy katsoa sitten myös niin, että tulevia ETS-tuloja voidaan korvamerkitä yhteisiin hankkeisiin niin, että kansallisia osuuksia voitaisiin vähentää. Katerina aivan oikein tähän viittasi. Kiitokset myös komission Montagnon puheenvuorosta. Me teemme tiivistä yhteistyötä komission ja varjoesittelijöiden kanssa myös tulevina viikkoina. Kiitos paljon Pavel. Kiitoksia. tarkistusten määrä aika 27. lokakuuta 2017 kello 11 ja äänestämme Envissä 7. joulukuuta budjetissa ja myöhemmin ja täysistunnossa pitäisi olla tämä asia sitten ensi vuoden maaliskuussa. Seuraava kohta esityslistallamme koskee valkoisia palkokasvien tuotantoa esittelijä tässä lausunnossa on Jörgy Hölveni, EPP, olkaa hyvä. Thanks a lot, Mr. Chairman, dear colleagues. Um... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Vaihdan äidinkieleeni. Uh, olen oikein iloinen, kun voin siitä puhua. Ma beszélni, amely évek óta megoldatlanul szerepel az uniós napirenden. Az EU... Tiedätte varmaan, että tämä asia on ollut agendalla jo vuosia, eikä sitä ole saatu ratkaistua. Euroopan parlamentti hyväksyi kuusi vuotta sitten vastaavanlaisen päätöslauselman, jossa totesimme, että valkuais kasvien tuotanto Euroopassa on ainoastaan 3,4 prosenttia viljelymaasta kun taas äh, tuomme 70 prosenttia kaikesta proteiinista, kasviproteiinista. Euroopan unioni ei ole pystynyt tuottamaan riittävästi kysyntää vastaavalla tavalla valkuaiskasveja. Suurin osa valkuaiskasveista tulee Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja ne ovat lähinnä GM-soijaa ja rypsiä tilastot ovat parantuneet viime vuosina, on aivan selvää, että EU-ssa tarvitaan uusi, uusi yhdennetty valkoiskasvistrategia, jolla varmistetaan, että käytämme paremmin eurooppalaisia resursseja ja myös tasapainotamme nykytilannetta, joka on varsin, varsin pitkälti tuonnista riippuvainen nimenomaan Pohjois-Amerikasta tulevasta tuonnista riippumainen e, Euroopan kansalaiset pyytävät e, muita kuin muuntogeenisiä valkuaiskasveja, eli tarvitsisi rehuuksia. Monissa jäsenvaltioissa me olemme taistelleet e, maanviljelyksemme puolesta. Meidän on vähennettävä riippuvuutta ja geenimuuntelusta vapaata maanviljelyä on puolustettava, että molemmat liittyvät toisiinsa. Unkarilaisen jäsenenä minulla on ylpe, olen ylpeä, kun voin sanoa, että vuonna 2013 Unkarissa hyväksyttiin oma valkoiskasvien strategia, ja se on ollut johtamassa myös Euroopan unionin geenimuuntelusta vapaata valkoiskasvisektoria. Olemme puolustaneet näitä eri standardeja. Olemme sitten ylpeitä. 18. Helmi, heinäkuuta meillä oli unkarilainen ja saksalainen aloite, jossa 18 jäsenvaltiota oli mukana. Se oli so- Euroopan soija-julistus, jonka tarkoituksena on säilyttää kestävää maataloutta ja edistää valkoiskasvien viljelyä erityisesti muuta kuin geenimuunneltua soijaa. Lausuntoluonnoksessani keskitytään seuraaviin ehdotuksiin. Tämähän tietenkin lausunto Agrin mietintöön. Valkoiskasvien viljely Euroopassa edistää kestävää maataloutta. Se parantaa hiilitasapainoa ja edistää monipuolista maatalousjärjestelmää. Voimme toisaalta myös vähentää Voimme myös vai, vähentää keinotekoisten aineiden käyttöä valkuaisaineen valkuaiskasvien viljelyssä. Meidän on in, käytettävä enemmän resursseja innovointiin. Kohta neljä. Valkoista sisältävät palkkoiskasvot äh, auttavat myös äh, hyvää ruokavalion edistämistä. Kyseessä ei siis ole ainoastaan rehu, vaan myös elintarvikkeet. Ja meidän on myös levitettävä tietoa ja lisättävää kilpailukykyä valkuaiskasvien alalla. Meidänhän on kilpailtava kolmasista maista tulevan tuonnin kanssa. Tästä on kyse lyhyehkäisesti omassa lausuntoluonnoksessani. Thank you, Mr. Reporter. And now uh, shadow reporters. Uh, Seuraavana varjoesittelijät SNDstä. Falken, who is replaced. Meillä on ensimmäisenä täällä Volkan Meliorin sijaan. genau wie Sie sehen können, bin ich nicht Frau Melior. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin näette, en ole eh, Melion, mutta olen eh, varjoesittelijän sijaisena. Täällä varjoesittelijämme lähettää valmistelijalle todella lämpimät terveisensä. Valitettavasti tosiaan päässyt tänne. Hän on pitkälti samalla linjalla, tulee tekemään pieniä muutosehdotuksia tekstiin. Kohtaan seitsemän hän suhtautuu kriittisesti. Tässä kyse on torjunta-aineiden käytön kieltämisestä ekologisilla aloilla. Ja kun puhutaan Euroopan unionin ympäristöstä, sen suojelemisesta ja biologisesta monimuotoisuudesta, varjoesittelijämme haluaa tarkastella uudelleen tätä asiaa, koska jos tätä torjunta-aineiden mm, käyttökieltoa lähdetään vesittämään, hän on huolissaan. Tosiaan Melio lähettää tervehdyksensä ja yhteistyöhän tässä nyt sitten vaan jatkuu. Kiitos paljon. ECR. E Kiitoksia sitten ECRn nimissä edustaja Dorman. Hän ei ole paikalla. Alde Jäätteenmäki, olkaa hyvä. Chair, dear colleagues, I would... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluaisin kiittää esittelijää. Olette tehnyt erittäin hyvän yhteenvedon siitä, mitä nyt tapahtuu ja mistä oikein on kysymys. Valkuaiskasvien lisää, viljelyn lisäämisellä on useita hyviä vaikutuksia ja todella suuria mahdollisuuksia se tarjoaa. Nämä mahdollisuudet olisi käytettävä ja hyödynnettävä täysin. EUn kasviproteiini vaje on valtava. Tuomme noin 70 prosenttia tarpeistamme muualta vähentämällä riippuma, riippuvuisuuttamme kasviproteiinista meillä on, olisi enemmän välineitä omissa käsissämme. Näin voisimme vähentää painetta meiltä EUn ulkopuolelle ja voimme myös auttaa maatalouttamme kestävämpään suuntaan. Tällä olisi positiivisia vaikutuksia sekä maataloustuloon että myös työpaikkoihin monipuolistamisen kautta. Mutta tie kohti kestävämpää proteiinin käyttöä on kuitenkin pitkä ja hankala. Niin kauan kuin Euroopan kasviproteiini on merkittävästi kalliimpaa kuin tuotettu, tuotu valkoisainen, niin meillä tulee olemaan vaikeuksia kilpailla halpaa troppista tuontia vastaan. Mutta jos haluamme katsoa tulevaisuuteen ja toimia johdonmukaisesti lainsäädännössämme ja pyrkiä kestävyyteen eri sektoreilla, niin koko kuva näyttääkin toisenlaiselta. Pitkän aikavälin menestys Euroopan tuottajille, elintarviketuottajille ja, ja myös kuluttajien etu edellyttää vahvaa toimintaa Menisin niin pitkälle, että vetoaisin EUn proteiiniunionin puolesta. Kiitän puheenjohtajaa ja kiitän esittelijää. Teidän ansiostanne voimme jatkaa tätä työtä. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä ja yhteistyö on syynyt oikein hyvin. Kiitoksia. No, ne. Kiitoksia. Seuraava varjoesittelijä on Guen. Flanagan, onko ketään hänen sijallaan? En näe. Ei ole. Joten seuraavana vihreät. Um, um, Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä puhun nyt äh, äh, Martin Hoislingin puolesta. Hän äh, lähettää terveisensä, pahoittelee, että ei päässyt paikalle. Martin on itse asiassa näiden valkoisainen Kasvien entinen esittelijä, entinen esittelijä, hän veti nimensä pois ehdotuksesta, koska katsoi, että tässä voidaan itse asiassa tämän ehdotuksen kautta lisätä geenimuunnelun soijan tuontia. Ja hän katsoi, että Euroopan haasteet tässä asiassa ovat merkittäviä. Meidän täytyisi rohkaista omia viljelijämme, viljelijöitämme tuottamaan ei-geenimuunneltuja valkuaisainekasveja niin, että tuonti soijaa ei tarvittaisi. Ja tosiaan juuri nämä nämä ekologiset alueet, niiden kauttahan pyritään biodiversiteettiä vahvistamaan niin, että saadaan lisättyä perinteisiä valkuaisainekasvoja ja niiden tuotantoa, joten me täysin eh, tuemme sitä, että torjunta-aineiden käyttöä kielletään näillä alueilla. Kun sitten puhutaan biomassan tuotannosta vaikkapa eh, rapsiöljytuotannon kautta, biomassan tuottaminen biopolttoaineille ei itse asiassa ole kestävää sinänsä. Ja sitten kun joka tapauksessa puhutaan tällaisesta hyvin tehokkaasta monokulttuurisesta tuotannosta vain yhden kasvin tuottamisesta, niin meidän tulisi rohkaista viljelijöitä ja tukea heitä, eikä lähteä tuottamaan jotain tonavan soijaa. Ja todella meidän on samalla tietenkin muistettava eläinten hyvinvointi. Tulemme tekemään tarkistuksia, tai Martin tulee tekemään tarkistuksia, ja sanoisin vielä, että mm, kukaan ei ole yhtä asiaa vielä maininnut, eli jos valkuaisaineet saa omasta tuotannosta, niin sitten on parempi syödä kasveja kuin lihaa, joten tässä lisää syy rohkaista kestävään valkuaisaine kasvi Euroopan unionissa. Kiitos oikein paljon. Mr. Pedicini. Sitten edustaja Pedicini. Si, grazie, Presidente. Puheenjohtaja, kiitokset. Mekin haluamme omasta puolestamme esittää kiitokset esittäjälle tähän mennessä tehdystä työstä. Mekin olemme huomanneet sekä kuluttajien että maanviljelijöiden näkökulmasta sekä hyvät että huonot puolet ympäristö, esimerkiksi biodiversiteettikysymykset ja, ja myöskin ilmastoon liittyvät kysymykset, torjunta-aineiden käytön vähentäminen ja niin poispäin, eläinten hyvinvointi, nämä kaikki ovat hyviä tavoitteita, niin kuin tiedetään Meillä on olemassa jo esimerkki siitä, miten tämän tyyppistä viljelyä on jo pitkään harjoitettu, oli sitten kysymyksessä lupinen tai minkä tahansa muun, muun viljelytuotteen viljeleminen. Ne ovat kuitenkin valitettavasti karjakasvatuksen vuoksi hävinneet ajatella eh, nyt eh, tämänhetkistä tilannetta. 70 prosenttia eh, esimerkiksi rehun valmistuksen raaka-aineesta tulee ulkomailta. Ja, ja sillä on tietenkin vaikutusta myöskin meidän omaan tuotantotilanteeseemme. On käynyt myöskin niin, että että viljelyssä on keskitytty ainoastaan yhteen viljelytuotteeseen ja se ei millään tavoin edistä esimerkiksi biodiversiteettikysymystä. Me haluammekin siksi korostaa sitä, ettei pidä keskittyä kasvien tuotantoon, joiden tarkoituksena on pelkästään bio polttoaine, raaka-aineen tuottaminen. Se nimittäin voi johtaa siihen, että torjunta-aineita käytetään entistä enemmän. Madame Müller. Kiitoksia sitten edustaja Müller. Frau Vorsitzende, vielen herzlichen Dank. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä tätä valkuaisstrategiaa ja siihen liittyvää mietintöä pidän erittäin tervetulleena meillä Saksassa, Bayerissa, Itävallan ja Unkarin kanssa yhdessä. Käynnistettiin tämä Tonavan soja-strategia ja vakuutettiin viljelijät Äh, valkuaiskasvien viljelemisestä. Kohta seitsemän on erityisen tärkeää, eli se, että mitä vaikutuksia tällä on, jos ekologisilla alueilla ei saa äh, ennen ähm, toimintaa käyttää minkäännäköisiä kasvinsuojelutoimia. Meillähän on omia menetelmiä, jotka voivat parantaa maaperää sitomalla siihen lisää typpeä. Ja valkuaiskasvithan eivät ole pellolla kilpailukykyisiä, jos viljelijä viljelee vaikkapa vehnää, niin se on hänelle huomattavasti kannattavampaa. Siksi on vaikea viljelijöitä valkuaissa kasvien puolelle vakuuttaa. Tässä ehkä karjan kasvatuksesta muutama sana. Kolmannes pinta-alastamme on tosiaan laidunta ja niittyä sellaista aluetta, jossa ei voi viljellä valkuaiskasveja Eh, nyt, puhut, nyt pitää puhua peltoalasta eikä alueesta, joilla eh, viljely ei muutenkaan olisi mahdollista. Näillä karjan kasvatuksen on voitava olla mahdollista. Mutta kiitoksia. Tästä tulee varmasti oikein hyvä lausunto Akrille. Kiitoksia sitten edustaja Dalli. Um, kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Tämä on äärettömän tärkeä strategia meille, erityisesti ottaen huomioon se, että Kasvi, ne valkuaiskasvit tulivat esille myös, kun puhuttiin biopolttoaineista ja kun päivitettiin uudistuvien energialähteiden direktiivejä. Uskomme vahvasti, että tämä on, on ongelma ja se liittyy myös eh, rehussa käytettävän valkoiskasvien eh, riippuvuuteen ja GM-tuotteiden tuo sitä kautta EU-hun. Edelleen tarvitaan eh, lisää tätä viljelyä Euroopan maissa näin us- tästä tulisi usean tyyppisiä etuja mukaan lukien äh, nyt typen vähentyminen, maanperä parantuisi, biodiversiteetti lisääntyisi ja eurooppalainen äh, rehutuotanto lisääntyisi myös. Ja tämä liittyy myös biopolttoainekeskusteluun yhdessä myönteisten vaikutusten kanssa viljelijöille, jotka liittyvät siihen, että voitaisiin lisätä valkoiskasvien viljelyä YMPssä. Tällä strategialla on myös se mahdollisuus, että voitaisiin rohkaista GM-vapaita viljelyskasvien lisäämistä. Oh, Sitten komission edustaja. Good morning. Thank you, Chair. Um... Hyvää huomenta. Kiitoksia puheenjohtajana edustan täällä maatalouden pääosastoa komissiosta. Haluaisin eh, vain lyhyesti viitata hiljattaisiin eh, neuvotteluihin eh, koskien omnibusehdotusta. Siellä on päästy sopimukseen 13. lokakuuta ja komissio vahvistaa sen pyrkimyksensä tarkastella uudelleen tätä kysyntä ja tarjontaa tilanne tässä asiassa Euroopan unionissa, joka harkitsee eurooppalaista valkoisen kaasistrategian kehittelyä. Tässä suhteessa olemme tällä hetkellä sisäisesti valmistelemassa asiaa ja keskustelemassa eri asioista, jotka liittyvät tällaiseen suunnitelmaan. Tarkoituksena on tehdä tiivistä yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa, mukaan lukien Euroopan parlamentti tietenkin. Odotamme ja olemme oikein iloisia siitä, että täältä on tulossa mietintö maatalousvaliokunnalta. Odotamme sitä niin, että mahdollisimman mahdollisuuksien mukaan voimme sitten toimia samoilla linjoilla ja julkaista suunnitelman. Kiitoksia. Thank you very much. No. Kiitoksia tästä sitten esittelijälle. Äh, olkaa hyvä, loppupuheenvuoro. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ja kiitoksia kaikista kommenteista. Todella pyrin ottamaan ne huomioon ja kiitän tuesta. Ilmeistä on, että kaksi asiaa, joista tarvitaan vielä neuvotteluja, ovat äh, juuri nämä mainitut, kuten torjunta-aineiden käyttö ekologisella alalla. Tämä on hyvä. Ja nähdään sitten, että mihinkä tämä päätyy. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Tähän päätämme tämän keskustelun. Meillä on tarkistusten jättämisen määrä aika 27. lokakuuta kello 11. Ja äänestämme Envi-valiokunnassa 7. joulukuuta. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Which is definition, presentation and labeling of spirit. Aiheena on tislattujen alkoholijuomien määritelmät ja tislattujen alkoholijuomien nimien käyttö muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnässä ja niin edelleen. Meillä on tarkistukset käsittelyssä esittelijänä Ajuuso. Annan sinulle puheenvuoron välittömästi. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää valiokuntaa näistä, valiokunnista, näistä kokouksista, joissa olemme saaneet selvittää useita asioita. Haluaisin kiittää myös tämän valiokunnan sihteeristöä, oman ryhmäni sihteeristöä ja avustajaa Marttaa, joka, jotka kaikki ovat tehneet paljon työtä tämän aika vaikean mietin, mietinnön kehittelemisessä. Kuten tiedätte, äänestys on tulossa 28. marraskuuta ensi viikolla. Meillä on ensimmäinen tapaaminen varjoesittelyiden kanssa ja tänään meillä on varmasti mahdollisuus kuulla kommentteja kaikilta jäseniltä joita tämä asia kiinnostaa ja sitten voimme jatkossa laatia kompromissitarkistukset mahdollisimman hyvissä olosuhteissa. 520 tarkistusta on esitetty tässä valiokunnassa, niihin on lisättävä 44 eh, kansainvälisen kaupan valiokunnasta ja agrivaliokunnasta. Emme ole vielä tarkistuksia saaneet, koska parlamentissa on tällä viikolla ollut näitä tietoliikenneongelmia. ongelmia on sanottava, että näistä tarkistuksista, jotka on tehty liitteisiin, olen tietoinen siitä, että on ollut suuria vaikeuksia esittää näitä tarkistuksia johtuen juuri näistä tietoliikennevaikeuksista, koska tiettyjä äh, kirjaisin tyyppejä ei tämä ohjelma ole tunnustanut. Haluaisin todella kiittää sihteeristä, se on tehnyt kaksinkertaista työtä näiden tarkistusten esittämiseksi. Haluaisin pyytää, että liitteisiä muutoksia tehneet jäsenet äh, katsovat äh, tarkistuksensa uudelleen, niin, niin, jotta he voisivat varmistua, ovatko ne sellaisia kuin he halusivat, ja jos jotakin ongelmia on, niin kertokaa minulle tai sihteeristölle. Käsittääkseni yksimielisyys vallitsi kaikkien ryhmien välillä, koskien sitä, että olisi selvennettävä tätä delegoitisäädöksien asiaa. Tässä ehdotuksessa on huomioitava oikeudelliset muutokset, jotka on tullut Lissabonin sopimuksen myötä Meitä kaikkia huolestuttaa se, että parlamentin valtuuksiin voidaan tässä päättyä. Tarkistuksen on tehty tästä asiasta varsin paljon. meidän olisi sovittava siitä, mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä asioita, joiden pitäisi olla perussäädöksestä ja mitkä eivät ole sellaisia, niin että tekstiä voitaisiin sen mukaisesti muuttaa. Olen aivan yhtä mieltä tarkistuksista, joita on tehty, joiden tarkoituksena on selventää, että että merkin ja koskeva asia olisi laajennettava myös sellaisiin tuotteisiin, jotka kulkevat Euroopan unionin kautta. Nämä koskevat siis tislattuja alkoholijuomia. Haluaisin pyytää, että komissio selvittäisi meille julkisesti muutamat asiat, erityisesti että kolmessa valikunnassa on ollut yksimielisyys koskien näitä tarkistuksia. Yksi näistä asioista koskee sitä, että halutaan ottaa mukaan aset, olemassa, voimassa olevan asetuksen mukaan mahdollisuus ottaa mukaan paikallisella kielellä annettu materiaalinen suoja silloin, kun tätä, tämän kielen käyttö on tuontimaassa laillinen velvoite. Minä ja muut kollegat olemme tehneet tarkistuksia, joissa on viitattu voimassa olevan asetuksen artikla 14.4 komissio on sanonut, että tämä on epäjohdonmukaista, kun todetaan, että voitaisiin eh, toistaa nämä asiat muulla kielellä kuin Euroopan unionin virallisella kielellä. Tein tarkistuksen ja halusin tätä selventää, mutta haluaisin pyytää, että komissio selvittäisi meille tämän asian niin, että kaikilla kollegoilla on siitä tieto. Toinen asia, joka on synnyttänyt paljon keskustelua, koskee näiden alkoholijuomien maantieteellisiä merkintöjä. Tähän on löydettävä ratkaisu, koska komission ehdotus ei ole mitenkään täysin selvä. Haluaisin pyytää komissiolta selvityksiä tähän asiaan. Tarkistuksia on tehty myös sen takia, että selvitettäisiin maa, maantieteellisen merkintöjen suojeltujen ja rekisteröityjen maantieteellisen merkintöjen välillä. Voisiko komissio selvittää, mitä eroa on rekisteröidyn ja suojelumaan tieteellisen merkinnän välillä alkoholituotteiden, viinien ja elintarvikkeiden kohdalla tämä olisi oikein hyödyllistä. Edelleen ehdotuksessa todetaan, että etylialkoholia, jota käytetään alkoholijuomien valmistuksessa, pitää olla tietenkin maataloudesta peräisin, mutta monet kollegat ovat tehneet tarkistuksia, joissa on lisätty tai oluesta peräisin. Tässä siis viitataan niin nimenomaan alkoholi, joka on otettu oluesta, kun on valmistettu tota al- olutta. Ja edelleen, äh, ehkä tässä on ollut jotakin syitä komissiolla, äh, toki, toki oluenkin alkoholi on maatalousperäinen, joten oluesta irrotettu alkoholien myös maatalousta peräisin olevaa alkoholia. Tämä on hyvin tekninen asia, olen täysin tietoinen siitä ja olen huolissani asioista, jotka liittyvät terveyteen ja kuluttajan suojaan johtuen alkoholin käytöstä, mutta tämä ei ole se asetus, jossa käsitellään tätä puolta. Tämä koskee merkintöjä, tai merkintöjä koskevassa asetuksessa alkoholistrategiassa ja muissa asioissa voidaan tähän puolen puuttua paremmin. Mielestäni nämä tarkistukset muodostavat hyvän pohjan sille, että voidaan ehdotusta parantaa. Olen todella kaikkien käytettävissä ja haluaisin nyt kuunnella teidän kantojanne niin, että voisin ryhtyä laatimaan kompromissitarkistuksia. Kiitoksia. Thank you very much. I think uh, we'll need that. Kiitoksia varmaankin. Niin, kyllä näitä todella paljon tarkistuksia on näköjään tullut. Nyt minulla on täällä henkilöitä, jotka ovat varjoesittelijöiden sijaan SND-ryhmästä. Edustaja Mulkan. Frau Vorsitzende, nochmal spreche ich für... Kiitos. Jälleen puhun kollega Meliorin puolesta, joka ei pääse paikalle. Edustaja Melior on tutustunut asiaan ähm, ja myös näihin 500 tarkistukseen, joita on tehty osan. Niistähän hän on kyllä itsekin jättänyt. Ja kollegani on hyvin luottavainen sen suhteen, että tulevissa varjoesittelijöiden kokouksissa useimmat asiat saadaan kyllä hoidettua. Tässä ähm, alkoholi asetuksessahan on yhdestä asiasta ki- kysymys, eli tislattujen alkoholijuomien laadun varmistamisesta. Euroopan unionin alueella. Ja meliora. itse asiassa haluaisin nostaa esiin yhden asian, johon jo esittelijämmekin viittasi. Hankalin kädenvääntö tulee varmaankin aiheesta, joka on luonteeltaan tekninen, vaikkakin useimmat tisutut alkoholijuomat valmistetaan ää, ähm, perinteisten menettelyjen mukaisesti, hyväksi havaittujen menettelyjen mukaisesti, mutta kun kaikkea uudistuksiakin tulee, niin niihin on otettava kantaa, mutta kuinka, niin se tässä täytyy nyt vielä selvittää ja nyt täytyykin sitten pohtia, miten tulevaisuuteen valmistaudutaan delegoitujen säädösten vai säädösten vai mahdollisesti ihan oman lainsäädäntömenettelynsä kautta. Edustaja Melior tässä vaiheessa olisi kallellaan ihan kunnollisen lainsäädäntömenettelyn puoleen. Alkoholien valmistus usein perustuu perinteisiin. Ei tässä mitään pyörä uudelleen olla varmaankaan keksimässä. Ja nyt täytyykin huolehtia sitä, että määritelmät hoidetaan kunnolla kuntoon, koska määritelmät ovat koko asetuksen A ja O. Siksipä ei saa tehdä muutoksia ilman Euroopan parlamentin hyväksyntää. Melio siis siitä syystä ehdottaa lainsäädäntömenettelyä, varsinaista lainsäädäntömenettelyä. Toinen asia on sitten äh, tämä sokerin lisääminen. Ähm, äh, Melior haluaisi rajata lisätyn sokerin määrää tietyissä alkoholijuomissa. Ähm, se, että makua muutetaan sokerin avulla, on hänen mielestään aivan hyväksyttävää, mutta mutta alkoholijuoman valmistusvirheitä ei saa peittää sokeria lisäämällä. Hän ehdottaisi vilja- ja hedelmäpohjaisille alkoholijuomille 10 gramman litra rajoitusta sokerimäärälle. Mitä tulee uusiin maantieteellisiin merkintöihin, joita komissio on ehdottanut, edustaja Melior voi ehdotuksen hyväksyä tähän astisessa asetuksessa sen liitteessä kolme olevat asiat tulee kuitenkin pitää voimassa ja tässä nähdään, että kyllä valmistajille ja kuluttajille lisäarvoa syntyy. Sitten uusi nettirekisteri tulisi tehdä mahdolliseksi ja tätähän on tukenut mm, tarkistuksin Meliora taas odottaa jo innolla esittelee varjoesittelijöiden kokousta ensi viikolla Strasburgissa ja usko, että yhteinen linja kyllä löytyy. Äh, Mr. Matthew. Kiitoksia. Edustaja Matthews, edustaja Peterin puolesta, olkaa hyvä. Ah, <laughs> thank you, Chairman and thank you. Thank you. Um, thank the rapporteur for... Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään tässä asiassa ja puhua kollegani puolesta, koska hän ei päässyt tänään paikalle. ECR on tehnyt monia teknisiä muutoksia tähän äh, asetusluonnokseen. Me olemme tarttuneet vanhan asetuksen äh, hyödyllisiin osioihin tuotannon osalta ja pyrkineet välttämään liikaa taakkaa luovia tuotantosääntöjä. Haluaisin äh, päivittää kollegoja avainalueilla meidän kehityksestämme tämän valiokunnan käsittelyssä. Me olemme sitä mieltä ensinnäkin, että alkoholijuomien yhteydessä valmistusjärjestelmä, valmistusmenetelmä on tärkeä, eivätkä vain siinä tehdyt muutokset. Tämä on pelkkää normaalia järkeä. Sellaiset juomat, joissa on maantieteellinen merkintä, eivät aina pysty, pystyisi vaatimaan tätä maantieteellisen alkuperämerkinnän saamista, vaikka siihen olisi historiallinen perustu. Me myöskin olemme sitä mieltä, että ähm, juomat pitäisi helposti tuot, voida mm, tuottaa markkinoille äh, kohdemaassa. Komissio tekee nämä ja tämä toimisi vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Jos me haluamme yhä voida nauttia äm, alkoholijuomista, kuten 15 viime vuoden aikanakin, niin tämän kaltaiset esteet pitäisi purkaa. Me ehdotamme, että yksinkertaista järjestelmä, kuten 110 kautta 2008 asetuksessa on käytetty, ja me halusimme myöskin lisäsuojia maantieteellisille merkinnöille, jotta voitaisiin puuttua tapauksiin, joissa hyödykkeitä tuodaan väärällä maantieteellisellä merkinnällä Euroopan unionin markkinoilla. Olemme sitä mieltä, että sisämarkkinoilla ei tehdä tarpeeksi, jotta voitaisiin tuottajia petokselliselta toimintalta suojella. Ja me haluaisimme tehdä tarkistuksia, jotka tekevät äh, suojan tason nostamisen Euroopan unionin tasoa korkeammaksi mahdollistaa. Viime vuonna. Saimme tietoja siitä, kuinka väärennettyjen tuotteiden vuoksi tuottajat ovat menettäneet tulojaan. Me haluaisimme varmistaa sen, että me voisimme puuttua tähän. Ja lopultakin, kun komissio ehdottaa suurempaa harmonisointia nykyiseen elintarvike- ja juomalainsäädäntöön. Emme usko, että harmonisointi on hyödyllistä itsensä vuoksi. Alkoholijuomaterveellisuudella on aivan ainutlaatuiset ähm, tilanteet ja haasteet, joita ei voida soveltaa muihin sektoreihin. Me mielenkiinnolla odotamme näiden kysymysten käsittelyä kollegoiden kanssa tällä valiokunnassa tulevana viikkona. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia sitten Müller. Kiitoksia esittelijälle jo tähän mennessä tekemästänne työstä tämä tislattujen alkoholijuomien valmistusta koskeva määräys on hyvin tekninen. Kuluttajien kannalta täytyy huolehtia siitä, että tuotteet ovat korkealaatuisia ja vastaavat merkintöjä. Teollisuuden kannalta taas mm, meillä on, meidän on tarjottava hyvät äh, lainsäädännölliset puitteet No niin, kun puhutaan elintarvikealan tekijänoikeuksista, niin nämä alkuperäismerkinnät hän mm, sitä heijastelevat. Ja tässä kyllä yksityiskohdat ovat äärimmäisen tärkeitä ja esittelijä on tämän havainnut, tehnyt monia tarkistuksia. Tarkistukset osoittavat, että esimerkiksi tämä uusi maantieteellisten merkintöjen luettelo, suojautuminen tuote, väärennöksiltä, alkuperäismerkintöjen kääntäminen vientituotteita silmällä pitäen muille kielille sekä muut ehdotukset mielestäni ovat oikein hyvällä tiellä parantaakseen tätä tekstiä. Ja sitten avoimet aiheet, kuten vaikkapa joustavuus liitteiden uudistamistyössä tai sitten sokerin lisääminen ja siihen liittyvät rajoitukset, niihinkin saadaan varmaan oikein hyvä ratkaisu keskusteluissa. Tämä on siis tekninen asetus, jossa mielestäni ei voi puhua alkoholijuomista ja niistä, niistä tiedottamisesta sinänsä. Ja nyt keskitytään näihin teknisiin yksityiskohtiin ja varjoesittelijöiden kokouksessa tavataan ensi viikolla. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Boyle. Uh, thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän uh, panoksesta tähän asti. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemistään työstä tässä asiassa. Tiedämme, että tämän päätöksen takana on pyrkimys saada tämä ase lainsäädäntö samoille linjoille Lissabonin sopimuksen ja harmonisoiden menettelyn kanssa – on kuitenkin mainittava myös tämä hankala asia, eli että kummeisilta tarvitaan parempia ehdotuksia koskien alkoholin merkintää, poikkeuksia koskien eri ainesosia ja myös eh, ravitsemustiedot eh, yli 2 prosentin alkoholin juomissa. Me tarvitsemme tästä ehdotuksen, mutta kun katsotaan, että tällaista lainsäädäntöehdotusta ei ole vielä kuulunut, olemme tehneet tarkistuksia, joiden kautta otetaan mukaan eh, ilmoitus ainesosista ja ravinto sisällöstä. Meidän pitäisi olla tietoisia näistä asioista. Toistaiseksi tämä asia on vielä jätetty kokonaan syrjään. Kuluttajalle on näistä asioista tietoa, vaikka komissio onkin sanonut, ettei mitään objektiivista perustelua löydettykään sille, että näitä tietoja ei annettaisi. Ja olen tyytyväinen näihin tarkistuksiin, jotka koskevat maksimisokerimääriä. sokerimääriä. Haluaisimme ö, ö, puuttua tähän sokerin käyttöön käyttöön valmistuksen loppuvaiheessa alkoholijuomissa. Kuluttajien takia on hyvin tärkeää, että se mitä merkinnästä ja etiketteistä luetaan, se on totta. Siksi olen hieman huolissani tästä sähköistä rekisteristä. Olemme tehneet tarkistuksia sen suhteen. Uskomme, että online ei, eh, rekisterillä on oltava oikeuden perustaa Siinä pitää olla kaikki määritelmät koskien eu merkin näistä, jotta se, se, sitä voidaan arvioida jatkuvasti. Direkti, re, re, rekisteri pitäisi tar, tarjota kaikki ne tiedot, joita maantieteellisiin merkintöihin liittyy. Edelleen tuotekohtaiset äh, määritelmät pitäisi olla mukana. On varmistettava, että myös sellaiset asiat, joissa on useampia nimiä käytetty samasta tuotteesta, tuotteista on huomioitu. Jotkut tuotteet myös kirjoitetaan usealla tavalla. Tämäkin olisi huomioitava. Edelleen tuotantopaikka on tärkeä. Alkoholin juomat ovat myös historiallisesti tärkeitä. Valmistusprosessin sijaintikin on merkittävä ja se on suojeltava. Odotamme yhteistyötä esittelijän kanssa tulevissa ja varjoesittelyn kokouksissa. Thank you very much. That concludes the uh, shadows. Kiitoksia. Tässä olikin varjoesittelijöiden ja varjoesittelijöiden sijaisten kommentit. Sitten muut jäsenet. Minulla on täällä ensimmäisenä puhujana edustaja Delay. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä esittelijä, hyvät kollegat. Maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmä on erittäin tärkeä Euroopan unionin kauppapolitiikkaa koskeva seikka. Laadun takamisen lisäksi kyseessä on väline, joka pystyy tasapainottamaan kauppaneuvotteluissa tuottajien roolia. Äh, tämä on hyvin perustavanluontoinen seikka, joka ansaitsee lisätarkastelua. Ensinnäkin alkoholijuomat ovat historiallinen ja historiallisesti avainasemassa ollut äh, sektori, äh, kun tarkastelemme viestiä, Nykyinen olemassa oleva asetus tulisi Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi uudistaa. Ja tässä yhteydessä komissio ehdottaa uudistamista, joka olisi tervetullut. Tarkoituksena olisi myöskin luoda uusia toimeenpanon kautta tututuvia sääntöjä ja sisällöllisiä muutoksia. Ensinnäkin liite kolme, jossa maantieteelliset alueet on luoteltu poistettaisiin ja luotaisiin verkkovälitteinen lista. Miksipä ei, mutta komission pitäisi olla hiukan selväsanaisempi eh, tässä listassa. Sitä ei pitäisi voida toimenpanoasetuksella muuttaa. Ja toinen seikka, maantieteellisten merkintöjen kääntäminen niille kielille, jotka eivät käytä latinalaista kirjaimistoa. Komissio sallii vain delegoidulla säädöksillä tehdyt päätökset näitä koskien, vaikka ennen kyseessä oli järjestelmällinen toimi. Tässä tekstiä pitäisi uudistaa ja muuttaa mahdollisimman vähän huolimatta tietyistä uusista osioista, jotka pyrkivät vahvistamaan maantieteellistä alkuperäsuojaa. Me olemme tehneet agrivaliokunnassa näissä asioissa töitä. Minä olen lausunnossa valmistelijana. Äänestimme viime viikolla ja tekstiä tuki silloin hyvin suuri enemmistö kollegoistamme. Nimittäin yhtä vaille yksimielisyys oli tekstin takana tuolloin. Pyydän, että kollegat tarkistelisivat äh, agrivaliokunnan työtä. Äh, tämä liittyy mm, myös merkintöihin. Niissä on alkoholijuomien osalta tekninen muutos, jonka tarkoituksena on suojella kuluttajia alkoholin liikakäytöltä. Näitä kahta asiaa ei pitäisi sekoittaa toisiinsa. Minä luotan, että kollegamme Pilar Juuso hyvin pystyy kompromissin valmistelemaan. Haluaisin kiittää erittäin hienosta yhteistyöstä, joka on ollut valolleen tämän työn aikana. Paljon kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Sommer. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle hänen tekemästään työstä. Tartun siihen, mitä kollega tuossa juuri lopuksi sanoi ei voi olla niin, että tarkistuksia tehdään valtava määrä tarkistuksia, jotka eivät liity mitenkään tähän tekniseen äh, säännöstön ja asiakokonaisuuteen, äh, joka nyt on käsitteellä, Se, että täällä nyt äh, puututaan esimerkiksi ainesosaluetteloihin, ei kuulu tähän asiaan ollenkaan. Meillä oli eilen iso kuuleminen tästä täällä parlamentissa. Se on ihan toinen juttu. Ja alkoholijuomien valmistajat ovat juuri tekemässä oman luonnoksen sitovaksi ainesosa luetteloehdotukseksi mm, ja saa nähdä, tuleeko tämä ehdotus olemaan sitten riittävä vai tarvitaanko ihan lainsäädäntöä, mutta tähän tislattuja alkoholijuomia koskeva ehdotukseen nuo tarkistukset eivät nyt kyllä liity millään tavalla ja pyytäisin, että ne hylätään, ettei lähdetä omenia ja pärnöitä sotkemaan toisiinsa. Pyytäisin muuten, että minun tarkistuksiani tukisitte, koska me välttämättä tarvitsemme määritelmän esimerkiksi tiettyihin kysymyksiin, vaikkapa etyyli, alkoholi, kun ajatellaan se saa olla peru, peräisin vaikkapa oluesta, siis olutta ei välttämättä näillä maataloustuotteilla tuotteena, vaikka se jalostustuote toki onkin, mutta tosiaan oluen valmistuksessa syntyy paljon etylialkoholia, joka täytyy olla mahdollista käyttää sitten muiden alkoholijuomien valmistukseen, vaikka sitä ei suoranaisesti määritelläkään maataloustuotteeksi. Sitten tämä makeutus, alkoholijuomien makeutus, tämä on komission tehtävä. Ja toisaalta sitten täytyy olla myös mahdollista valmistajien voida mainostaa sitä, että tuotetta ei ole, tuotteessa ei ole lisää makeutusta. Mitä tulee perinteisiin tuotemerkintöihin ja kuvauksiin, näitä meillä on joitain saksankielisellä alueella muun muassa, niin nämä täytyy tietenkin voida säilyttää vaikkapa hedelmä, viina tai likööri Tämä kirjoitetaan Saksassa välillä myös ranskalaisittain, mutta se on perinteen mukaista ja pyytäisin, että nämä vanhat nimikkeet voidaan säilyttää. Ja pyydän tukea tarkistukselle. Kiitos paljon. Thank you very much. Now, uh... Kiitoksia. Sitten komission puolelta. Ensimmäisenä Luca Gianfoni maatalouden pääosastolta maantieteelliset merkinnät. Thank you very much, eh, Madam Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle, edustaja Ajuusolle ja muille esittelijöille, kuten Agrin eh, edustaja Delaelle ja muille varjoesittelijöille ja kaikille muille, jotka ovat osallistuneet eh, työhön tämän komission aloitteen pohjalta. Komissio pitää tervetulleena tarkistuksia, joita suurin osa parlamentin arvoisista jäsenistä on esittänyt. Itse asiassa suurin osa jäsenistä on samaa mieltä siinä komission kanssa, että meidän tulee säilyttää menneisyydessä hyvin toimineet ähm, säädöt liittyjen alkoholijuomiin. Tämä sektori hyödyttää Euroopan taloutta ja maataloutta kaiken kaikkiaan e, ja Euroopan laajuisesti myöskin e, maantieteelliset merkinnät. Tämän vuoksi komissio on ehdottanut, että tiettyjä komissiolle antuja valtuuksia, erityisesti liittyen tislattuihin alkoholijuomiin, poistettaisiin. Ne ovat liitteessä kaksi asetuksessa. Tässä kyseessä ovat, tai meillä on myöskin pohdinnassa mahdollisuus teknisiä vaatimuksia muuttaa, kun on olemassa tarve tähän vienti syistä. Artikloihin 5 ja 16 ehdotuksessa viittaisin tässä yhteydessä näiden valtuuksien poistaminen tekisi asetuksesta melkoisen jäykän. Kuten tiedätte, minkäänlainen innovointi ei olisi mahdollista. Sitä ei olisi mahdollista ottaa asetukseen mukaan. Tehokkaalla ja nopealla tavalla, niin kuin olisi tarpeen. Olisi siis erittäin tervetullutta, jos ainakin tiislattuihin alkoholijuomiin e, ja teknisiin vientiä koskiviin osioihin liittyvät valtuudet jäisivät voimaan. Haluaisin viitata siihen, että nykyinen 110 2008 asetus ja aikaisempi asetus kattaa ainakin kuusi näistä seikoista. Kuusi tarkistusta komissio on hyväksynyt ja yksi näistä koskee espanjalaisia tuottajia. Mm, questions in particular, I would like to uh, start uh, by saying that I agree with those... Haluaisin aloittaa toteamalla, että olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka jotka puhuvat merkinnöistä, eli elintarvikkeen sisällöstä. Nämä seikat eivät ole tässä oikeissa oikeudellisessa puitteistossaan. Kuten aikaisemmin todettua, komissio on hyväksynyt tästä asiasta jo kertomuksen maaliskuussa tänä vuonna. Ja sektori on saanut yhden vuoden aikaa eh, itsesäätelyn lähestymistapa löytää. Tämän itsesäätelyn lähestymistavan jälkeen komissio tulee arvioimaan sitä, onko toimi riittämään ja luomaan vaikutusten arvioinnin ja lainsäädännöllisiä aloitteita. Säännöt eivät siis ole oikeassa paikassaan tässä asetuksessa, vaikka asetus jo sääteleekin tiettyjä ulottuvuuksia, jotka liittyvät äh, sisältöön, mutta näitä asioita tulee säädellä muualla säätelypuitteistossa. Mitä tulee sitten etylialkoholiin, joka saadaan maanviljelys kysymyksestä. Komissiota kiinnostaisi hyvin suuresti säilyttää olemassa oleva linkki ähm, alkoholisektorin ja maanviljelyksen välillä. Erityisesti tässä viitataan maanviljelystuotteisiin, jotka on luoteltu liitteessä yksi. Olut ei ole tässä liitteessä yksi luoteltu tuote. Kyseessä on jalostus, jalostettu tuote. Eikä ollut mahdollista etyylialkoholia käyttää oluen tuotannossa, alkoholijuomien main, main, tuottamisessa ja komissio ei näe, että olisi perusteltua mainita ollut etyylialkoholi yhteydessä, kun puhutaan alkoholijuomien tuottamisesta, koska tämä voisi saattaa aiheuttaa vaaraa. Jos sallitte, neuvosto sallisi oluesta saatavan etylialkoholin käyttämisen muihin alkoholijuomiin tässä yhteydessä. Aihe liittyy tietyihin tarkastuksiin, joita on esitetty. liittyen etylialkoholin käyttöön, sellaisen, joka tulee maa, viljelyssektorilta alkoholijuoman valmistamiseen näitä tuotteita säädellään, kuten myöskin alkopops-tuotteita, koska mitään muuta oikeudellista puhuttistoa asialle ei ole. Eliminate. Eli limuviinoja. Jos me rajoitamme tätä säädöstä mitään, säädöstä ei ole olemassa tilannetta koskien jopa synteettistä alkoholia voitaisiin käyttää tuotannossa. Eli tarkoituksena on siis rajoittaa äh, alueesta saatavan alkoholin käyttöä näihin muihin alkoholijuomien valmistuksiin. Ja artiklan 13 käännöskomissio ei vastusta sitä, että vientiä varten etikettejä käännetään. Tässä yhteydessä komissio on delegoituja valtuuksia suunnitellut otettava mukaan komission ehdotukseen. Me emme vastusta sitä, että perusasetuksessa tämä olisi jo mukana, mutta kuitenkin suosittelemme varovaisuutta, sillä horisontaalisessa säännöstössä käännökset ovat jo 111.69.2011 mukaan mahdollisia kyseessä, ei ole tämä kyseessä, ovat eh, kurssiylöpainotut nimet, joita ei saa kääntää, tai maantieteelliset merkinnät. Nämä nimet ovat sellaisia, että niitä ei Euroopassa saa kääntää. Mitä tulee vientiin, me saatamme sallia näiden nimien kääntämisen etiketissä. Ja myöskin suosittelisin, että sallitte kääntää käännökset niille kielille, jotka ovat Euroopan unionin virallisia kieliä. Sillä se, että meillä olisi säädös, joka tekee mahdolliseksi kääntää nimet vain muille kuin unionin virallisille kielille, ei tekisi mahdolliseksi kääntää näitä nimiä espanjaksi latinalaisen Amerikan vientiä varten. Alkuperään liittyen artikla 12. Komission ehdotus on pyrkinyt siihen, että meillä olisi yhteys kahden olemassa olevan säännön välillä, jota jo toimeenpannaan liittyen unionin tullikoodeksiin. Eli näitä sääntöjä toimeenpannaan joka tapauksessa jo aikaisemmassa yhteydessä. Tuotantopaikka oli tärkeä selkeästi mainittu, mutta tällä ei ollut oikeudellista sovellettavuutta. Kyseessä oli vain määritelmä, mutta ei säädös, jota tulisi käyttää. Nyt ongelma alkuperän määritelmän muuttamisessa on se, että meillä olisi kahdet eri säännöt. Yhdet, joita sovelletaan unionin tullikoodeksissa, ja toiset, joita sovelletaan alkoholijuomia koskevassa asetuksessa. Tämä on vain varoitus, jonka haluaisin teille antaa. Valiokunta voisi keskustella siitä. Ja neuvostokin haluaisi muuttaa tilannetta, mutta todennäköisesti jonkin verran ongelmia koituisi. Mitä tulee makeutukseen, maun parantamiseksi tietyissä alkoholijuomissa erityisesti 1-14 ähm, kategorioissa liitteessä kaksi tässä asetuksessa. Puhtaat alkoholijuomat. Komissio on aivan sen puolesta, että enimmäismäärät määriteltäisiin. Me emme näin tehneet aloitteessamme, sillä kyseessä on jäsenmaiden välinen sopimus, sillä kuten tiedätte, jokainen jäsenmaa säätää omalla lainsäädännöllä näistä kysymyksistä. Ja tässä asetuksessa meidän tulisi saada aikaan harmonisointia oikeudellisten vaatimusten välillä eri jäsenmaissa. Se, mikä on mahdollista, on määritellä korkein mahdollinen makeutus aineen taso, jota käytetään tarkastuksessa meillä olisi tällainen Euroopan laajuinen taso ja jokainen jäsenmaa voisi tiukempaa sääntöä soveltaa kansallisella alueellaan. So, um, Um, also have, uh, would like to... Haluaisin myöskin tuoda esiin tiettyjä yksinkertaistamispyrkimyksiä, jotka liittyvät sekoituksiin ja mm, lisättäviin aineisiin. Eräät ovat ehdottaneet, että maantieteelliset merkinnät poistettaisiin tai mahdollisuus niihin poistettaisiin seko- alkoholisekoituksista. Mutta tämä aiheuttaisi ongelmia nykyisissä säätelyssä, siellä meillä on hyvin paljon se, juomasekoituksia, kuten Grand Marnier, jos on maantieteellisellä alkuperämerkinnällä suojattuja ainesosia, kuten konjakki Grand Marniessa, ja tämähän nyt tarkoittaa sitä, että Grand Marniekin olisi laiton tuote, mikä olisi melkoisen vaikeaa. Ja tämän lisäksi haluaisin selventää tiettyä sekaannusta liittyen termeihin, jotka on painettu kursiivilla, kun liitteessä kaksi termi on kursiivilla. Se ei tarkoita, että se olisi sinänsä suojeltu. Se tarkoittaa vain, että tätä termiä ei saa kääntää. Jotta voisimme eh, esimerkiksi Saksassa likööri sanaa suojata saksaksi. Paras ratkaisu olisi likior sanaa käyttää kursiivilla ja käännöstä ei kursiivilla. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä voitaisiin kääntää tai ei kääntää. Kyseessä on tekninen asia. Voin kahden välissä kokouksessa käsitellä tätä enemmän. Meillä on myös jonkin verran huolia liittyen agrivaliokunnassa käytyyn äänestykseen lausuntoon. Viittaukset tällä hetkellä ovat ongelmallisia. Meidän on mahdollista vain viitata alkoholijuomiin tällä hetkellä äänestystuloksen mukaan vain yhteen alkoholijuomaan voitaisiin viitata tarkistusten vuoksi. Tämä rajoittaisi hyvin paljon tilannetta verrattuna nykytilanteeseen ja aiheuttaisi ongelmia olemassa olevien alkoholijuomien osalta. Also issue with uh, the Comagri, uh, Meillä on myöskin agrivaliokunnan lausunnon suhteen toinenkin ongelma. Siellä on tarkistus, joka meni äänestyksessä läpi, joka kieltää alkoholijuomissa keinotekoiset makeutusaineet. Komissio on pyrkinyt keinotekoisten makeutusaineiden kieltoon kaikkien alkoholijuomien osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä eri maulla varustetut olutjuomat, joita on markkinoilla, jos me emme totea, että alkoholijuoman täytyy käyttää tyypillistä nimitystä ne, nämä voisivat käyttää keinotekoisia makuaineita. Tämä on hyvin tärkeää. Minkä tahansa juoman kohdalla, kun viitataan johonkin alkoholijuomaan, tuo alkoholijuoma, johon viitataan, sen tulee olla todellinen alkoholijuoma eikä jokin sekoite. Komissio ehdottaa, että kun alkoholijuomasekoitukseen viitataan sellaiseen, jossa saattaisi olla keinotekoista makuainetta. Tämä sallittaisiin markkinamenettelyiden mukaisesti. Kuten, kun, esimerkiksi kun leivotaan kakku, niin käytetään keinotekoista aromia eikä rommia. Tässäpä tämä jätän kollegoille nyt puheenvuoron. He voivat puhua maantieteellisistä merkinnöistä. Suuret kiitokset. Haluaisin yhtyä näihin kiitoksiin, joita kollegani Kiera Imperio eh, antoi. Hän käsittelee koko tätä eh, osaa. Minä olen Luca Cianfoni ja minä keskityn vain maantieteellisiin merkintöihin. geografiche Maantieteellisten merkinnäistä komissio suhtautuu myönteisesti moniin näistä tarkistuksista, joita on ehdotettu. Haluaisin nyt välittömästi todeta, että komissio kaiken kaikkiaan kannattaa näitä tarkistuksia, jotka pyrkivät laajentamaan maantieteellisten merkintöjen antamaa suojaa myös Euroopan unionin kautta kulkevia tuotteita vastaan. Tämän tyyppinen suoja ei ole voimassa muilla maantieteellisen merkinnän suojaamilla tuotteilla, mutta tämä on selkeästi vaatimus, joka on tärkeä alkoholijuomien valmistajille. Tällainen sääntö on olemassa tavaramerkkejä koskien. Komissiolla ei ole mitään syytä olla olematta yhtä mieltä siitä, että suojaa laajennettaisiin maantieteellisten merkintöjen osalta näihin tuotteisiin. Sitten tämä toinen asia, joka, jonka Juuso otti täällä esille, eri, eli haluaisin nyt selvittää tätä dikotomia maan, suojellut ja rekisteröidyt maantieteelliset merkinnät. Alkoholijuomien alalla – Toisin kuin viinien ja maataloustuotteiden alalla meillä ei ole raj- jakamista kahteen kategoriaan, eli suojellut maa, suojellut alkuperätuotteet ja suojellut maantieteelliset merkinnät. Meillä ei ole tällaista jakoa alkoholijuomien kohdalla, vaan meillä on ainoastaan maantieteelliset merkinnät käytössä. Tästä syystä maantieteellisten merkintöjen käyttöalue on hyvin laaja. Näin ollen niin silloin, kun toteamme, että kyseessä on maantieteellinen merkintä, kun sanomme siis, korjaan, suojattu maantieteellinen merkintä, tarkoittamme tässä siis alkoholijuomien materiaalista merkintä, emme halua käyttää lyhennettä PGI, joka merkitsee elintarvike- ja viinialan suojeltuja ma- maantieteellisiä merkintöjä, vaan haluamme todeta, että kyseessä on maantieteellinen merkintä, joka on suojeltu tämän asetuksen muka- mukaisesti. Tämä suojeltu ei siis viittaa tuohon edelliseen, vaan siinä vain määritellään tilanne, jonka viittaa tämän maantieteellisen statukseen. Ymmärrämme erittäin hyvin alan vaatimuksen erottaa toisistaan nämä asiat niin, että asetuksessa ei puhuta suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä silloin, kun puhutaan alkoholijuomista, koska on selvää, että siitä saattaisi tulla – sekannusta tämän PGI-suojeltu maantieteellinen merkintä elintarvikepuolella. Sen kanssa voi tulla sekannusta, joten jos nyt sitten tämä suojattu korjataan sanallisen rekisteröity, uskomme, että tämä saattaisi tuoda vain lisää sekannusta. Ja tästä tulisi taas uusi lyhenne, joka voisi olla tulevaisuudessa R, RGI, rekisteröity maantieteellinen merkintä – tai RM, M suomeksi meidän mielestämme äh, tällainen ihan oikeutettu vaatimus voisi löytyä muuttamalla hieman määritelmään koskien maantieteellisiä merkintöjä ja todettaisiinkin niin, että maantieteellisiä merkintöjä MM, IG ovat kaikki ne maantieteelliset merkinnät, jotka on rekisteröity ja suojattu tämän asetuksen mukaisesti. Näin joka kerta, kun viitattaisiin maantieteelliseen merkintään alkoholien kohdalla, ei tarvitsisi enää todeta, onko kyse suojattu vai se rekisteröity, koska automaattisesti tiedämme, kun puhutaan alkoholijuomien kohdalla maantieteellisestä merkinnöstä, tarkoitamme maantieteellistä merkittää joka on rekisteröity ja suojattu. No tämä nyt oli hieman tekninen yksityiskohta. Olemme tietenkin valmiita vielä keskisesti selvittämään tätä asiaa lisää tarvittaessa. Sitten haluaisin palata näihin tarkistuksiin. Täällä on siis tarkistuksia, jotka ovat ristiriidassa mielestämme alkuperäisen ajatuksen kanssa. Käyn nyt nopeasti läpi nämä tarkistukset, joihin liittyy ongelmia. Ja jaan ne kahteen luokkaan. Me, täällä on tarkistuksia, joilla on rakenteellisia ja juridisia ongelmia. Ne ovat epäjohdonmukaisia. Ne eivät vastaa nykylainsäädäntöä, eivätkä kansainvälisiä säädäntöpuitteita ja ne vaarantavat koko järjestelmän perustan ja tavoitteet. Tämän tyyppisiä tarkistuksia on siis mukana meille on aika hälyttäväkin, että tällaisia on. Täällä on muitakin tarkistuksia, jotka ovat myös tärkeitä. Komissio on huolissaan niistä, koska ne vähentävät avoimuutta ja järjestelmän tehokkuutta ja vaikeuttavat eh, järjestelmän hallinnointia. Järjestyksessä täällä on siis tarkistus 176, joka liittyy liittyy tarkistuksen 315 ja siinä ehdotetaan, että poistettaisiin sana maine tästä maantieteellisen merkinnän määritelmästä ja tästä linkistä. Komissio haluaisin vain muistuttaa, että tällainen muutos olisi TRIPS-sopimuksen vastainen. Tämähän VTO on tekijänoikeuksia koskeva sopimus. Onneksi todella käytetään TRIPS-lyhennettä. Ja tämä tarkistus olisi näiden sopimusten vastainen koskien kansainvälistä maantieteellisesti merkityjen sääntelyä sekä maatalous- ja viinialalla että myöskin alkoholijuomien alalla – epäjohdonmukaisuus olisi olemassa. Se olisi nykytilannetta vastain, nykytilanteen vastainen ehdotus ja on jopa vaarana, että tulevaisuudessa monet maantieteelliset merkinnät, jotka perustuvat ainoastaan maineeseen ja kumoutuisivat. Niin, tämä ei varmaankaan ole vaikea tätä olla ymmärrettämättä. Sitten tarkistus 14. Siinä tarkoituksena on antaa loppaa kolman, kolmannen maan tilanteeseen. Tässä halutaan siis kolmansien maiden tuottajilta kieltää eh, pyynnön esittäminen suoraan komissiolle. Komissio muistuttaa, että tämä sääntö on olemassa jo asetuksessa – maataloustuotetta varten, niin sitä on muutettu. VTO-paneelimenettelyn jälkeen, koska VTO-sääntö eivät voi tuoda perusteetunta taakkaa muiden jäsenten hallinnoille. On siis toimittava niin, että tuottajat, jotka toimivat kolmansissa maissa voivat lähettää hakemuksen suoraan kulkematta ensin kansallisen viranomaisen kautta. Sitten täällä on toinen tarkistus, joka häiritsee toimintaa 338 tarkistus. sinne viittaa, se koskee tästä vastustamista siis. Tässä lasketaan näitä määräaikoja ja puhutaan siitä, missä kohtaa saa postitse ilmoituksena. Mehän emme enää pitkään aikaan ole käyttäneet tavallista postikuljetusta tässä viitekehyksenä, vaan pikemminkin tässä on käytetty sähköpostia tai muita tietojärjestelmiä, joiden kautta suuntaan tiedotus jäsenvaltioiden ja komission välillä tapahtuu Viinin osalla. Esimerkiksi meillä on tietty ambrosia-järjestelmä, jota tähän käytetään. Sitten täällä on tarkistuksia, joilla komissiolle annettaisiin valtuuksia delegoitiosäädösten hyväksymiseksi ja ne koskevat päätöksiä, jotka koskevat ainoastaan tiettyjä kohtia, kuten esimerkiksi asetuksen hyväksyminen, jos rekisteröidään nimiä tai, tai kumotaan olemassa olevia nimiä. Nämä ovat lähes lainsäädännöllisiä toimia, joten olisi parempi näissä todella hyväksyä täytäntöpano. Säädös sama pätee mahdollisuuteen säilyttää säilyttää rekisteri, siis tämä tarkoittaa sitten ylläpitää rekisteriä, eli ottaa uusia maantieteellisiä merkintöjä sinne mukaan tai mahdollisesti poistaa vanhentuneita nimityksiä. Sitten vielä tärkeä asia, joka on hyvin kielteinen olemassa olevan järjestelmän kannalta. Se on tarkistus, joka koskee mahdollisuutta rekisteröidä homonyymejä jo rekisteröidyille nimille. Tämäkin on TRIPSin säädös. Voin lukeakin teille nykyisen säännön 110 homonyymin nimitys jo rekisteröidylle ja saattaisi johtaa kuluttajana ajattelemaan, että nämä tuotteet tulevat toiselta anolta Tämä on tarkistus 335, jossa ehdotetaan, että tämä sääntö käännettäisiin toisin päin ja mahdollistettaisiin rekisteröinti. Näin esimerkinomaisesti tulevaisuudessa voitaisiin rekisteröidä kanadalainen champagne tai argentinalainen Riohan viina, viini. Me emme pidä tätä tarkistusta hyödyllisenä. Puheenjohtaja keskeyttää. Olen pahoillani. Voisitteko pian tehdä yhteenvedon. Okay, thank you. I will, I will try to summarize. Yeah. Yritän vetää nämä asiat yhteen. Täällä vielä on toinenkin tärkeä tarkastus, jossa ehdotetaan, että kumottaisiin nämä valvovat elimet, jotka valvovat äh, vaatimusten mukaisuutta. Tämä koskee maantieteellisiä merkintöjä kolmansista maista. Tämä on tuon aikaisemmin mainitun paneelin päätösten vastainen. Kolmansien maiden viranomaiset ei voida asettaa tällaisia rasituksia ja velvoitteita. Edelleen kolme yhdeksän yksi tarkistus kieltää komissiolta mahdollisuuden hyväksyä menettelyä, joilla tehdään muutoksia. Nämä ovat menettelyllisiä sääntöjä, mutta nämä ovat hyvin tärkeitä, koska tässä komission ehdotuksessa subsidiariteetin perusteella delegoidaan jäsenvaltioille näille muutosten hallinnointi ja sitä varten tarvitaan menettelyjä tarkistuksessa 3391 komissiolta poistetaan tämä, tämä mahdollisuus, että tätä vastustamme. Sitten täällä on muita tarkistuksia, jotka ovat myös hyvin tärkeitä. Käyn ne läpi hyvin nopeasti. Esimerkiksi tarkistus, jolla vä, vä, pienennetään ja lyhennetään hakemusten tarkisteluaikaa 12 kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Komissio edelleen vaatii enemmän aikaa hakemusten tarkasteluun, mikäli sen olisi pakko pidä, pysyttäytyä kuuden kuukauden määräajoissa, niin pyydämme, että komissiolta edellytettävä analyysi olisi sitten vähemmän yksityiskohtainen ja syvällinen kuin nykytilanteessa. Eli silloin edellytettäisiin sen tyyppistä analyysiä, jota maataloustuotteiden asetuksessa ehdotetaan. Eli siinä vain valvotaan mahdollisia virheitä. Tästä on tarkistus 332. Komissio pitää sitä myönteisenä. Haluaisin myös puhua rekisteristä ja kansainvälistä sopimuksista, mutta jos aika on nyt lopussa, niin jätän puheenvuoron sitten tähän. Actually, <clears throat> it took, um, Kyllä itse asiassa komissio käyty tähän melko paljon aikaa. Nyt minun pitäisi antaa vielä esittelijälle loppupuheenvuoroa varten puheenvuoro. Edustaja Ajuus, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä voin puhua lyhyesti. Kyllä kannatti todella kuunnella komissiota Meillä oli tärkeitä kysymyksiä aiheesta. Suuret kiitokset kaikille varjoesittelijöille. Kiitoksia Delaille, joka joutui poistumaan. Me olemme kirjanneet ylös kaiken keskustelussa esiin tulleen ja keskustelu tosiaan jatkuu varjoesittelijöiden kanssa ensi viikolla, jolloin valmistelemme kompromissitarkistukset. Kiitos vielä kerran kaikille. Työ jatkuu. Kiitos. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä keskustelusta. Me äänestämme 28. päivä marraskuuta asiasta valiokunnassa ja näin pääsemme koko kokouksemme päätökseen. Muita asioita esityslistalla ei ole. Ja 23. päivä lokakuuta on Strasbourg. Ja 6. Ähm, marraskuuta seuraava kokouksemme Brysselissä. Paljon kiitoksia ja hyvää iltapäivää.